Friends, uh, welcome to the second part of today's uh, employment. Tervetuloa tänne työllisyysvaliokunnan tämän päivän iltapäiväkokoukseen. Vieraanamme on Bulgarian työ- ja sosiaaliministeri Petkov. Lämpimästi tervetuloa. Toivottakaapa hänet suosionosoituksen tervetulleeksi. Yeah. Uh, and um, uh, uh, I also want to, to... Vara voi toivo, varaministerinkin toivo, voimme toivottaa tänne tervetulleeksi. Ministeri Nova. We, uh, we actually started to work together with... Ryhdyimme työskentelemään tämän uuden puheenjohtajavaltion kanssa jo kuukausia sitten, sillä näinhän asiat toimivat. Mutta meillä on ollut myös eilen illalla kolmikantaneuvottelu. Kokoonnuttiin miltei puolen yöhön asti käsittelemään lähetettyä työntekijöitä koskevaa direktiiviä. Viides trilogikokous. Eikä siinä ollut kyse pelkästään politiikasta, vaan myös ihan ihmissuhteista, sillä – Näinhän me pyrimme työskentelemään vaikka keskusteluissamme taistelemmekin kovasti, niin pyrimme löytämään sellaisia ratkaisuja, jonka molemmat voivat hyväksyä. Näin, tässä oli vähän tällaista seurustelukokousta myöskin. Lämpimästi siis tervetuloa teille. Ja annan nyt mahdollisuuden ministerille ministeri Petkoville, siis sosiaalipolitiikka- ja työllisyysministerille, esittää alustuksensa. Olkaa hyvä. Уважаема госпожо, thank you. Уважаема госпожо Улскок, уважаеми членове на Европейския парламент и на комисията. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, työllisyysvaliokunnan jäsenet. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään joukossanne puhumassa Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteeteista työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla – Tämä on yksi Euroopan parlamentin tärkeistä valiokunnista. Bulgaria on neuvoston puheenjohtaja valtio aikana, jolloin ihmiset Euroopassa tarvitsevat laadukasta työtä ja sosiaaliturvaa. He tarvitsevat myös luottamusta eurooppalaiseen hankkeeseen. Neuvostoa odottavat suuret neuvoston edessä ovat suuret odotukset ja me eh, tunnemme tämän haasteen. Ne prioriteetit, jotka olemme eh, määritelleet työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla, ovat eh, merkki tässä yhtenäisyys, oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen oike- tasa-arvo ovat merkittäviä. Ne ovat välineemi, jotta voisimme vahvistaa EUn sosiaalista ulottuvuutta. Seuraavan kuuden kuukauden aikana meillä on neuvoston kiertävä puheenjohtajuus ja Bulgaria yrittää olla reilu välittäjä. Tässä vaiheessa unionin toimielimellistä sykliä hyvin tärkeä osa puheenjohtajavaltion kiireistä asialistaa keskittyy Euroopan parlamentin tärkeisiin asiakirjoihin, jotka ovat kolmikantaneuvotteluissa. Meidän täytyy asettaa Euroopan unionin kansalaisten tarpeet keskiöön. Meidän talouskasvumme on myönteistä ja meidän täytyy eh, täysin valjastaa se käyttöömme, jotta olisimme eh, kestävämpiä tulevissa kriiseissä. Meidän täytyy myös luoda työpaikkoja ja vahvistaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jatkamme Viron puheenjohtajuuskauden saavutteista ja meidän pääaiheemme tulee olemaan työllisyyden tulevaisuus. Yritämme löytää ratkaisuja tuottavalle työllisyydelle ja kestävä äh, tasapainoisen talouskasvun saavuttamiselle. Kiinnitämme huomiota eurooppalaisten yhteiskuntien muuttuvaan todellisuuteen ja me haluamme kehittää sosiaalista taloutta ja keskittyä sosiaalisiin innovaatioihin. Me haluamme edistyä tasa-arvoisten mahdollisuuksien syrjimättömyyden alalla, samoin kuin edistää naisten roolia digitaalisessa maailmassa. Meidän on myös tunnistettava uusia innovatiivisia lähestymistapoja nuorisotyöllisyydessä, luotava reilua maahanmuuttoa ja saatava parempi yhteys koulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä. Työllisyyden tulevaisuus liittyy hyvin voimakkaasti toiseen prioriteetteemme, sosiaalisen Euroopan rahoitus, eli miten rahoitetaan sosiaalinen Eurooppa 2020 ohjelmakauden päätyttyä keskitymme erityisesti synergioiden etujen saavuttamiseen alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen kohesion välillä. On erittäin tärkeää edistää työllisyysmahdollisuuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistää elinikäistä oppimista, työllisyyttä ja pätevyyksiä kaikille EUn kansalaisille. Kolmasnessa pri- prioriteetissamme haluaisimme, kolmas prioriteettimme on varhaiskasvatuksen edistäminen. Haluaisimme hyväksyä integroidun ähm, politiikan tällä alalla varmistaaksemme äh, lasten tulevaisuuden. Tämä on pitkän aikavälin investointia inhimillisiin resursseihin. Neljäs prioriteettimme ovat vammaiset. Heillä pitäisi olla mahdollisuus hyötyä kaikista oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman minkäänlaista syrjintää. Ja tämä on kirjattu useisiin strategisiin asiakirjoihin sekä kansallisesti että Euroopassa. Nyt on tarpeen edellistää, edistää tätä lähestymistapaa, jotta voisimme taata tasa-arvoiset oikeudet vammaisille. Me tulemme tekemään parhaamme saadaksemme päätökseen eurooppalaisen esteettömyysasetuksen kolmikantaneuvottelut. Bulgarian puheenjohtajavaltiolle on tärkeää varmistaa työntekijöiden oikeudet ähm, poistamalta yritykseltä kuitenkaan mahdollisuutta tarjota vapaasti palveluitaan. Aiomme jatkaa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin parissa ja yritämme saada aikaan osittaista yleisnäkymystä 883 asetuksesta. Me aiomme kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen, työturvallisuuteen ja terveyteen ja haluamme suojella työntekijöitä esimerkiksi karsinogeenien ja mutageenien aiheuttamilta riskeiltä. Neuvostossa teemme äh, kaikkemme, jotta saimme CDFOPin, EU-OKAN ja Eurofoundin ähm, määräykset päätökseen. Ja lopuksi haluaisin äh, palata siihen, mikä on meidän ponnistelujemme keskiössä, nimittäin Euroopan unionin kansalaiset – toimielinten välinen julistus eurooppalaisesta sosiaalisesta pilarista on allekirjoitettu Göteborissa ja seuraavan kuuden kuukauden aikana me tulemme tekemään kaikkemme sen täytäntöönpanemiseksi. Me alamme työstää aloitteita, jotka liittyvät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pakettiin. Aiomme myös aktiivisesti edistää muita lainsäädäntöaloitteita, joiden tarkoituksena on suoraan parantaa työskentelyolosuhteita ja kansalaisten työelämän ja perheelämän yhteensovittamista. Uusi eurooppalainen ohjausjakso ja se, että sosiaalisten oikeuksien pilari pannaan asialistalle, on yksi tärkeistä kysymyksistä käsitellään EPSCO-neuvoston kahdessa kokouksessa maaliskuussa ja kesäkuussa 2018. Äh, uskon, että Bulgarian äh, puheenjohtajakauden motto yhdessä me olemme vahvoja on erittäin äh, on avain nimenomaan työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla. Seuraavan kuuden kuukauden aikana aiomme toteuttaa tämän yhdessä. Me pystymme, yhdessä olemme vahvoja, pystymme vahvistamaan sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionissa. Kiitän mielenkiinnosta ja vastaan mielenne kysymyksiin. Eh, minister. Eh. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Haluaako ministeri Rusinova lisätä jotain? Ei. Kysymyksiä voi sitten teille molemmille, eikö? Näin pyydetään koordinaattorit esittämään kysymyksiä. Ja sitten muut voivat pyytää puheenvuoroa sen jälkeen. Ensin puheenvuoron saa EPP-koordinaattori Kasa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Petrovia ja muita siitä, että tulitte tänne työllisyysvaliokuntaan vastaamaan kysymyksiimme. Bulgarian puheenjohtajavaltion kunnianhimoinen ohjelma on todella hyvä asia sosiaalipolitiikan alalla ja työllisyyspolitiikassa. Olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtajavaltio pyrkii pääsemään tavoitteisiin niin pitkälti kuin puolivuotiskauden aikana on mahdollista tässä laajemmassa poliittisessa asiayhteydessä. Puheenjohtajakausi puheenjohtajakauden aikana käydään kahta erittäin tärkeää keskustelua. Eli Brexitia ja monivuotista rahoituskehystä valmistellaan. Itse olen vanhemmille ja muille tarkoitetun työelämän perhe-elämän yhdistämisdirektiivin valmistelijana haluaisin ottaa esille kaksi kysymystä. Kuten ministeri Petkov juuri totesi, kyseessä on ehdotus, joka on ensimmäinen seurausta Euroopan unionin sosiaalioikeuksien oikeuksien pilarista. Kuten tiedätte, siitä ollaan keskustelemassa jo neuvostossa ja parlamentissa. Kysymykseni on seuraava. Me haluaisimme tietää teidän suunnitelmanne tässä tärkeässä kysymyksessä. Ja mitkä alueet ovat ne, jossa puheenjohtajavaltio aikoo olla kunnianhimoisempi kuin muilla alueilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Kasa. Seuraavaksi sosiaalisten ja demokraattien edustaja, koordinaattori Agnes Vangelius. Kiitos ja kiitos tästä esityksestänne. Tämä on nyt ensimmäinen Bulgarian puheenjohtajakausi tärkeällä hetkellä, eikä vain niistä syistä, jotka kollega Kasa äsken mainitsi, vaan myös siksi, että jos halutaan viedä loppuun joitain töitä, jotka on aloitettu tämän mandaatin aikana, parlamentin mandaatin aikana, eli tämä on melkeinpä viimeinen mahdollisuus tämä teidän kautenne. Ja on hienoa, että eilen alkoi kolmikantaneuvottelut lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Tämä on hyvä asia ja se on tärkeä sellainen. Haluan kiittää teitä kaikkia työstä, mitä sen eteen on tehty. Minä esittäisin kysymyksen. Itse asiassa kaksi seikkaa ottaisin esille. Painopisteissänne korostatte lapsia ja lasten köyhyyttä. Olenko väärässä, jos nyt sitten odotan teiltä tukea sellaisille ajatuksille, mitä meidän poliittinen ryhmämme on jo ajanut, eli että pitäisi olla lapsi takuu. joka tarkoittaisi sitä, että kenenkään lapsen ei pitäisi kasvaa köyhyydessä. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mistä kollega Kasa äsken puhui. Eli miltä näyttää, minkälaiset mahdollisuudet on saada aikaiseksi tasapaino työelämän ja perheelämän välille. Sillä täällä Euroopan parlamentissa tämä työ ja mun ajan tasapainottaminen on todella tärkeä asia myös siksi, että meillä on vain huonoja kokemuksia aikaisemmista keskusteluista neuvoston kanssa koskien äitiyslomadirektiiviä. Eli suhtaudutko optimistisesti siihen, että voidaan tässä päästä eteenpäin niin, että voidaan mennä siihen sen jälkeen, kun herra Kasa saa kolmikantaneuvottelunsa loppuun vietyä. Kiitoksia. Seuraavana ECRn koordinaattori edustaja McIntyre, joka ei ole paikalla. Onko joku hänen tilallaan? Ei. Mikä merkitsee sitä, että alde saa seuraavaksi puheenvuoron. Calvi Chambon ei näytä olevan paikalla. Ja seuraavaksi sitten Guesta edustaja Riina ja Kari. Pimenta Lopes ei. Jean Lambert, hän on sen siellä paikalla. Olkaa hyvä. Um, well, Hienoa. Kiitos ministereille siitä, että he ovat täällä tänään olette tervetulleita. Kokemus, monien kokemus täällä parlamentissa on se, että usein pienten jäsenvaltioiden puheenjohtajuuskausi voi olla paljon dynaamisempi ja luovampi, onnistuvat usein viemään asioita paremmin eteenpäin. Neuvoston kannat vähemmän eh, pysäyttävät heitä ja onnistuvat etenemään paremmin neuvotteluissa. Toivottavasti tämä on se teidänkin puheenjohtajakautenne asenne näissä eri trilogeissa. Minä halusin nostaa esimerkin tämän sinisen kortin. Te puhuitte reilusta maahanmuuttopolitiikasta ja sininen kortti, blue card tällä hetkellä, card on tällä hetkellä eh, täysin jäissä, koska näemme jännitteitä sisäministereiden eh, välillä eh, pitävät tätä sekaantumisena heidän Äh, tiukkoihin näkemyksiinsä, kun taas työllisyysministereillä on usein paljon parempi äh, ymmärtämys työmarkkinoiden tarpeesta ja siitä, äh, missä ähm, pätevyyksiä on unionissa ja unionin ulkopuolella. Eli oletteko te omasta näkökulmastanne sitä mieltä, että työllisyysministerillä voisi olla vähän enemmän vaikutusvaltaa neuvotteluissa sinisestä kortista, jotta siitä tulisi vähän avoimempi? Ja sitten uudet ehdotukset eurooppalaisesta työmarkkinaviranomaisesta, koska tämä valiokunta on erittäin huolestunut lainsäädännön täytäntöönpanosta ja meillä on sellainen mielipide, että tuollaista viranomaista todella tarvittaisiin. Joten olisitteko valmis viemään tätä asiaa niin nopeasti eteenpäin kuin jotkut meistä toivoisivat? Kiitoksia. Kiitoksia. Dominique Martin Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin erityisesti kiittää Lise Petkovia, Bulgarian työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaministeriä. Kiitos siitä, että olette täällä valiokunnassa tänään paikalla, vaikka hyvä ministeri Pyydän anteeksi sitä, että jotkut ryhmät täältä puuttuvat, eivätkä voi siksi esittää teille kysymyksiä. Vaikuttaa siltä, että todellakin seuraatte komission viitattomalla tiellä, puhuitte vammaista lapsista, työn, lähetetyistä työntekijöistä, kolmikannasta, työturvallisuudesta, sosiaalista pilarista, eurooppalaista sellaisesta. Ymmärrän, että kaikki nämä asiat ovat sellaisia hyviä asioita, joista meille teidän pitikin kertoa. Ja haluaisin nyt onnitella siitä, että eilen illalla aika myöhään pidettiin kolmikanta neuvottelu ensimmäinen ja te uskalsitte tuossa yhteydessä ottaa esille kaikkein arkaluontoisimmat suunnitelmat. Olemme nyt tietoisia siitä, mitkä ovat teille tärkeimmät asiat seuraavan kuuden kuukauden aikana, erityisesti jos ajatellaan koulutuksen ja työmarkkinoiden tulevien tarpeiden välisiä suhteita. Tästä asiasta puhutaan kerta toisensa jälkeen, mutta koskaan kukaan ei kuitenkaan löydä ratkaisua tähän sitten pitää saada innovaatiota aikaiseksi ja saada oppiminen etenemään epämuodoissa yhteyksissä. Ja puheenjohtaja valtioiden eh, trio joko aika sitten viittasi PK-yrityksiä pienyrityksiin ja siihen, että niiden pitäisi voida saada erilaisia rahoitusvälineitä. Me voimme yhtyä tähän tavoitteeseen, sillä 90 prosenttia työpaikoista löytyy pk-yrityksistä, jotka ovat täysin kyllästyneitä näihin suuriin yrityksiin, jotka haluavat olla päälle pääsmäreinä. Ja yksinkertainen kysymys, hyvä ministeri, tämä on ehkä vähän epämiellyttävä, mutta koska te olette Bulgarian ministeri, niin te ilmeisesti puhutte Bulgarian puolesta. Onnittelut tästä. Ja minä haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Oletteko te tyytyväinen tähän Euroopan unionin rakennelmaan? Ja kun te olette pieni maa Itä-Euroopasta, joka haluaa mukaan, näin meille kerrotaan, mutta annetaanko teille todella tarpeeksi mahdollisuuksia puolustaa teidän omia vakaumuksianne, eli sitä, että Bulgaria pitäisi asettaa etusijalle? That is uh, the first round of... Näin, tässä oli ensimmäinen kysymyskierros. Lisää tulee. Mutta tämä on hyvä lähtökohta teille. Olkaa hyvä, ministeri Petko. Благодаря за радушния прием и за зададените въпроси. Kiitoksia tästä lämpimästä vastaanotosta ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Vahvistan ennen kerran, että neuvoston prioriteetit ovat myös Euroopan parlamentin prioriteetteja. ja samoin kuin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalla. Ensinnäkin vastaukset edustaja Kaasalle ja Kerjukselle. Työelämän ja perheelämän yhdistäminen ja siihen liittyvä direktiivi. Kyseessä on tärkeä asia. Se on etusijalla meidän puheenjohtajan valtiollamme Meidän tavoitteenamme on saada yhteinen lähestymistapa tähän asiaan neuvostossa. Ja ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää maaliskuussa. Olemme tietoisia tämän asian merkityksestä osana lainsäädäntöaloitetta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Olemme tietoisia siitä, että jäsenvaltiot tukevat tämän direktiivin tavoitteita ja siitä syystä olemme luottavaisia sen suhteen, että pääsemme yksimielisyyteen myös muissa asioissa. Palkanen loma on yksi näistä. Tietysti pidän samana mielessä, että jokaisessa maassa on omat kansalliset perinteet ja erityiset vaatimuksensa. Siitä syystä on erittäin tärkeää katsoa sitä, millä tavalla me tätä asiaa lähestymme. Ja se, millä tavalla sitä lähestymme, on tietysti äärimmäisen tärkeässä asemassa, kun pyritään yksimielisyyteen asiasta neuvostossa. Haluaisin kerran painottaa sitä, että tämä on Bulgarialle etusijalla ja aiomme tehdä kaikkemme, jotta päästään tähän tavoitteeseen, jota teille pyrin kuvaamaan. Bulgarian yksi prioriteeteista on tämä varhaislapsuuden kehitys. Liittyy inhimilliseen pääomaan investointiin. Erilaisten riskien estäminen, paras lapsuuden tukeminen on osa lähestymistapaamme. jossa kentän huomio ihmisen elämän eri kehitysvaiheisiin. Ja tietysti lasten köyhyyden korkea osuus on asia, joka ei saa unohtua. Se, siihen täytyy löytyä ratkaisu. Sinistä kortista. Työllisyys- ja sosiaaliministerin rooli minun nähdäkseni on se, että heidän osallistumisensa on ehdottoman välttämätöntä Ja aiomme tämän tuoda uudelleen esille. Ja pyrimme avaamaan juridisia väyliä kolmasen maiden kansalaisille pääsyksi Euroopan unioniin. Tämä erityisesti koskee sinisen kortin tarjoamme työllisyysmahdollisuuksia. Se mahdollistaa sen, että pätevät ihmiset voivat tulla työskentelemään Euroopan unionin. Tästä syntyy uusi voimavara meidän taloudellemme, jota voimme hyödyntää. Toivottavasti saamme siis tässä asiassa aikaiseksi edistystä. Työvoiman liikkuvuuden edellytysten luominen ja niiden laajentaminen on tärkeää. Luoda myös eurooppalainen työvoimavirasto. Tämä on yksi niistä aloitteista, joita viemme eteenpäin. Ja maalikuun alussa tarkoituksena on saada lisätietoja sen suhteen, mikä on Euroopan komission näkemys tällaisen työvoimaviranomaisen kohdalla. Jos tämä ehdotus tulee maaliskuun alussa, niin tavoitteena on ottaa se käsittelyyn heti ensimmäisessä neuvoston kokouksessa maaliskuussa jo. Se on hirvittävän tärkeää myös siitä syystä, että nämä aloitteet ovat osa niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan, kun pannaan sosiaalisia oikeuksia. Mainitsin tämän myös puheenvuorossani. Se on myös yksi prioriteeteistamme. On ilahduttava, että olette sitä mieltä, että Onnistuimme hyvin eilisillan trilogissa. Meidän tavoitteenamme on Viron tekemään hyvän työn jatkaminen ja viedä asiapäätöksen Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Meidän tavoitteenamme on jatkaa seuraavissa trilogeissa myös tätä työtä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi hirvittävän tärkeä asia. Sillä se tarjoaa työntekijöiden suojaa. rajoittamatta palvelujen tarjontaa yhtenäismarkkinoilla. Olen edustaja Mahtanin kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että koulutuksen ja työmarkkinoiden välinen suhde on mm, todella tärkeä. Ehdot muuttuvat markkinoilla jatkuvasti, se on dynaaminen ja näin tarvitaan erilaisia taitoja ja tietoja. Mainitsinkin jo, että painotamme taitojen kehittämistä sellaisten, jotka ovat tarpeen nykyaikaisilla työmarkkinoilla. Ja tässä yhteydessä yksi niistä asioista, joita aiomme tehdä puheenjohtajakautemme aikana, on, että otamme käyttöön suosituksen oppisopimuksesta. Se on tärkeää, kun otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet. Bulgari on nyt ollut 10 vuotta Euroopan jäsen ja Ensimmäistä kertaa olemme puheenjohtajavaltiona. Kun nyt puhumme näin Euroopan neuvoston nimissä, niin se selkeästi osoittaa, että pienilläkin mailla on merkityksen Euroopan unionin rakenteessa. give the floor to Mr. Ja seuraavaksi Adam Kosovo saa puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella Bulgarian puheenjohtajavaltio tästä kunnianhimoista ohjelmasta. Minulla on konkreettinen kysymys. Te puhuitte vammaisista ihmisistä ja täällä työllisyysvaliokunnassa minä olin vastuussa esteettömyyspaketista ja tähän liittyen Bulgaria puheenjohtajavaltiona on jo tavannut minun, minut monta kertaa ja on selvää, että he ovat jo pitkälle valmistautuneita ja kolmikanta neuvotteluja on valmisteltu ja varmasti saadaan hyviä tuloksia sieltä vammaiset ihmiset ja kaikki EUn kansalaiset voivat varmasti sitten suhtautua myönteisesti tähän uuteen eh, säädösehdotukseen, mutta haluaisin tietää, mitä Bulgaria on mieltä Euroopan parlamentin kannasta, eli siitä, että katsotaan, että eh, liikennevälineissä ja matkailupalveluissa ja hätätapauspalveluissa huomioida esteettömyys, kuten tiedätte alkuperäisessä ehdotuksessa näitä ajatuksia ei ollut mukana, eli tarvittaisiin laajempaa eh, alaa, ja minä haluaisin tietää, mitä mieltä te tästä asiasta olette. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ministeri Petkov, haluatteko vastata tähän? We'll take a second one. Uh, Andrei Novakov. Andrei Novakov, otetaan tähän toinen kysymys vielä. Thank you very much, Kiitos oikein paljon puheenvuoro, että sain puheenvuoron. Minäkin mielelläni puhun Bulgariaa. Kiitoksia puheestanne selvityksistä, joita juuri annoitte. Yhtenä Balkanin alueen suurimmista maista on tärkeää tietää, mikä teidän kantanne tulee olemaan joissain näistä avainkysymyksistä, joita käsitellään seuraavan kuuden kuukauden aikana. Minun työssäni pää, keskityn pääosin eh, budjetin toimintaan vuoteen 2020 asti, joten haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on rahoitusvälineistä – Euroopan unionissa sosiaalialalla, Euroopan sosiaalirahasto, nuorisotakuu, sopeutumisrahasto, globalisaatiorahasto. Tiedän, että viime vuosina Bulgariassa, kiitos eurooppalaisten ohjelmien, yli 6000 nuorta on saanut työpaikan. Miten aiotte jatkaa tätä trendiä ja varmistaa, että nuorisot Saa mahdollisimman, mahdollisimman monet nuoret Euroopassa saavat työtä. Kiitoksia. Shall we take a third question too? I will do that. Uh, Otan kolmas kysymys vielä. Edustaja Tomč. Floor is yours. Ja, hvala lepa za besedo, spoštovani gospod. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Kiitoksia puheenvuorostanne. Kiitoksia siitä, että Eh, valitsitte näin tärkeitä aiheita. Kollegat ovat esittäneet tärkeitä kysymyksiä, mutta minulla on toinenkin kysymys teillä. Se liittyy Se liittyy tärkeän aiheeseen, joka on tullut esille viime aikoina. Uusi Itävallan hallitus ehdotti, että Lapsilisien tulisi olla matalampia tietystä jäsenvaltioista tuleville lapsille. Kysymys on indeksoinnista siis. Minä suhtaudun kovin skeptisesti tähän. En usko sen olevan tämän hetkisen lainsäädännön mukaista, jolla sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoidaan. Millä tavalla tätä kysymystä käsitellään tulevaisuudessa. Mikä siis on teidän näkemyksenne tästä, koska tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, joka tulee esille tulevaisuudessa. Ja vielä lisäkysymys. Onko tavoitteena ne olla aktiivisessa roolissa tässä keskustelussa? 883 kautta 2004 asetus. Aiotteko tehdä sen suhteen jotain? Kiitoksia. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin edustaja Tomchin kysymykseen jos ajatellaan 883 asetuksen tarkistamista, jolla koordinoidaan sosiaalisen, sosiaaliturvajärjestelmiä, sosiaaliturvajärjestelmiä on päivitettävä, on varmistettava, että työntekijöitä voidaan unionissa suojella. Ja tähän liittyen haluaisin mainita yhden Bulgarian puheenjohtajakauden painopistealueista, eli kyseessä ovat tämän asetuksen 883 viimeiset luvut, jotka koskevat työttömyyskorvauksia ja lisämääräyksiä. Me emme aio palata enää loppuun käsiteltyihin lukuihin ja näiden lukujen joukossa – tai niiden suhteen meidän osittain yleinen lähestymistapamme on hyväksytty. Viime joulukuussa tällainen osittainen yleinen lähestymistapa hyväksyttiin kahden luvun osalta. Me pyrimme siihen, että Bulgarian puheenjohtaja kaudella voidaan saada taas osittainen yleinen lähestymistapa hyväksyttyä liittyen työttömyyskorvauksiin ja sitten siihen lukuun, jossa käsitellään muita määräyksiä. Eli lyhyesti ottaen tarkoitus on edistää aktiivisesti tätä asiaa ja myös lähetettyjen asioiden, eh, työntekijöiden direktiivi on tärkeä, jos ajatellaan työntekijöiden oikeuksien ajamista. Ja se on oleellinen myös, jos mietitään palvelujen tarjoamista sisämarkkinoilla. Ja vastauksena edustaja Novakoville – sanoisin, että Bulgarian puheenjohtajavaltion val, kauden edustajana me aiomme miettiä sosiaalisen Euroopan tulevaisuutta, erityisesti sosiaalisen Euroopan rahoittamista. Ja näin erityisesti sen jälkeen, kun tämä tämänhetkinen kausi, joka kestää vuoteen 2020, menee umpeen. Ja sitten Euroopan sosiaalirahasto. On varmistettava, että ihmisten on helpompi saada näitä rahoja. On varmistettava avoimuus ja näin voidaan parantaa synergioita. Ja näin varat saavuttavat kohteensa helpommin. Eli puheenjohtajakaudella ja monivuotisten rahoituspuitteiden puitteissa aiomme rahoittaa unionin sosiaalista ulottuvuutta myös tämän kauden loputtua. Ja tällä vastaan myös kysymyksenne, joka koskee rahoitusvälineitä. Sanoin jo, että yksi Bulgarian kauden päätavoitteista työllisyyspolitiikassa ovat vammaiset ja vammaisten oikeuksien takaaminen pitää myös antaa sellaiset olosuhteet heille, että he voivat näitä, näistä oikeuksistaan ja vapauksistaan nauttia. Tässä mielessä meidän painopisteemme on se, että haluamme menestyksekkäästi saattaa kolmikanta neuvottelut loppuun liittyen sosiaaliseen esteettömyyteen. Meillä on suunnitteilla viisi kolmikantakokousta ja myös paljon teknisiä kokouksia. Me aiomme pyrkiä keskustelemaan kaikista asioista, jotka liittyvät tähän esteettömyyspakettiin ja tämä kattaa myös Euroopan parlamentin kannan sen suhteen, että asetuksen soveltamisajaa pitäisi laajentaa. Olisi tärkeää saada tämä asia loppuun vietyä meidän kaudellamme siitä syystä, että tämä on yksi meidän prioriteeteistamme, nimenomaan vammaiset ihmiset. Me luotamme siihen, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. Olemme kiitollisia teille hyvästä yhteistyöhalukkuudesta ja teemme mielemme yhteistyötä sekä komission että parlamentin kanssa näiden asioiden puitteissa. Kiitos. We proceed with the uh, Mr. Pirinski. Näin, sitten seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Pirinski. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, ja hyvä varaministeri. Hienoa, että olette täällä paikalla tänään. Ja on mukava kuulla teidän ajatuksenne, ja koska nyt on Bulgarian puheenjohtajakausi, niin tietysti teidän on tärkeää kuulla myös ajatuksia tästä valiokunnasta ja siitä, mikä meille on täällä tärkeää. joku mainitsi pienemmät jäsenvaltiot ja se rooli, mikä niillä on. Minun mielestäni tässä tilanteessa me tuomme lisäarvoa. Olemme aivan tietoisia niistä haasteista, jotka liittyvät Euroopan unionin jäsenyyteen, jotka siis ovat edessä pienillä jäsenvaltioilla – ne eivät ole tämän kyseisen jäsenvaltion ongelmia, vaan koko Euroopan unionin ongelmia, mutta jäsenvaltion täytyy nyt niihin pureutua. Me olemme nyt ottaneet käsimme puheenjohtajuuden erittäin vaikeana aikana Euroopan unionin historiassa, sillä hyvin pitkän kriisin jälkeen, joka alkoi vuonna 2008, hyvin pitkän säästökauden jälkeen olemme nyt menossa läpi uutta vaihetta. Ja samanaikaisesti meillä on tiettyä huolestuneistuutta siitä, että kasvu ei näy kaikilla eri yhteiskunnan tasolla samantasoisesti. Eilen Davosissa ähm, pidettiin puheenvuoroissa mainittiin tämä kysymys, eli että kasvu ei jakaudu tasaisesti. Sen vaikutukset eivät tunnu kaikkialla. Ja että se johtaa, tilanne johtaa siihen, että epätasa-arvo kasvaa. Ja näin meidän täytyy palata Euroopan sosiologisen pilarin pariin. Me tiedämme, että se ei syntynyt mitenkään sattumavaraisesti, vaan se oli nimenomaan ilmaisu tästä huolestuneisuudesta, joka on tunnettu Euroopan unionissa Euroopan parlamentissa. On oltu sitä mieltä, että jollemme aseta sosiaalikysymyksiä esille, niin kaikilla tällä voi olla todella epämiellyttävät seuraukset haluaisin palata myös asiaan, jonka edustaja Martin mainitsi aiemmin, kysymykseen siitä, että olemmeko pettyneet jäsenyyteemme ja olisiko mahdollista edelleen puolta etujamme. Ajatus Bulgariassa on eniten se, että on parasta suojella kansallista etua Euroopan edun sisällä tehden Euroopasta kilpailukykyisen alueen – Ja minun mielestäni teidän puheenjohtajakautenne, varsinkin sosiaali- ja työpolitiikan alalla, on todella tärkeä. Muutama kysymys. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä edustajat Kasa ja Gerius sanoivat. Työelämän ja perheelämän välinen tasapaino. Tämä on ehdottomasti hyvä testi sen suhteen, millä tavalla nuo säännökset sosiaalipilarissa voidaan täytäntöönpanna. Joten kysymykseni on siinä mielessä vähän abstrakti. Edustaja Kaasa mainitsi nämä monimutkaisemmat näkökohdat tästä kysymyksestä. Kyseessä on periaatekysymys, joka liittyy seuraavaan. Erityisesti yritykset ovat sitä mieltä, että komission ehdottavat esitykset eivät ratkaise naisten osallistumista työmarkkinoihin. Päinvastoin on sellainen ilmapiiri, että säännökset ovat tälle esteenä. Toiseksi ihmiset ovat sitä mieltä, että ei tällainen järjestely ole tehokas eikä sitä kannata rahoittaa, koska se estää yritysten kilpailukyvyn kehittymisen. Sosialistiryhmässä me puolustamme päinvastaista kantaa. Olemme sitä mieltä, että tasaveroinen tehtäväjako ja mahdollisuudet hoitaa vammaiset ja vanhukset johtaa parempaan kilpailukykyyn yrityksissä. Tässä mielessä ähm, työehtosopimukset ovat erittäin tärkeässä asemassa. Pyrin puhumaan tässä erittäin objektiivisesti, joten kysymykseni onkin, että millä aikataululla olette ajatellut, että näitä neuvotteluita käydään? Toiseksi minulla on ehdotus teille. Te olette vastuussa tästä alasta tämän puheenjohtajakauden aikana, joten minusta teidän pitäisi hyödyntää niitä mm, pääsopimusten artikloita, jotka tässä suhteessa ovat tärkeitä. Ne heijastelevat nimittäin sitä sosiaalimallia, jolle Eurooppa pohjautuu. Viime vuosien ongelmat ovat olleet se, että ne, että Tämä sosiaalinen puoli jäi taka-alalle, koska tarvittiin ensin rahoituspuolella vakautta. Haluaisin kuulla ajatuksena kaikesta tästä, sillä tämän keskustelun joudutte joka tapauksessa kohtaamaan. No sitten lapsista ja takuista. Meidän ryhmämme pitää tätä tärkeänä prioriteettina. Olemmeko huolissamme lasten köyhyyden lisääntymisestä ja suuntauksesta tässä mielessä 26,4 prosenttia ihmisistä alle 17-vuotiaista on vaarassa. Ja ongelmat Bulgariassa ovat kaksi kertaa näin pahoja. Näen, että täällä edustaja Ulf Skog pitää jo sormiaan nappaimella, eli hän varmastikin katkaisee minun puheenvuoron kohta. Minulla oli kyllä muutamia kysymyksiä vielä, mitä halusin esittää. No kysyn vielä yhden. Viimeinen kysymykseni liittyy Euroopan tarkastuksiin. Kyseessä on myös tärkeä aihe työalalla. Haluaisin ehdottaa teille sitä, että ehkäpä teidän kannattaisi kiinnittää huomionne siihen kokemuksen, jota olette saaneet pimeästä työstä annetusta raporteista. Täällä pidettiin meillä kuuleminen viime vuonna. Saimme kuulla asiantuntijoita ja mm, Euroopan unionin yksiköiden henkilöt olivat paikalla kollegani. Olivat yllättyneitä kuullessaan, että keskustelu oli erittäin vilkasta. Ja kokemukset, joita jaettiin, olivat erittäin mielenkiintoisia. Ja tämä kokemus varmaan olisi teille hyödyksi. Voisitte hyötyä siitä lopuksi. Monivuotinen rahoituskehys. Useita eri säännöksiä on hyväksytty siis vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Ja siinä sosiaalisen Euroopan budjetti on avainasemassa. Ehdottaisin, että katsoisitte niitä ja hyödynnätte niitä. Kiitoksia. Anteeksi, että puhuin näin pitkään. Just, eh, eh. Puheenjohtaja. Sitten puhujaluettelo vielä, ne jotka haluavat esittää kysymyksiä. Next uh, uh speaker. Seuraava puhuja on uh, Madame Moran Chachi, after her Mr. Schulze uh, and then Maria Arena. But now I'll give you the possibility to... Mutta nyt annan teille mahdollisuuden vastata Pirinskin kysymyksiin. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, напълно съм съгласен. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kaikesta siitä, mitä edustaja Pirinski sanoi. Tämä parempi vaihe, jossa nyt olemme, sen on hyödytettävä kaikkia. Eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari, toivotettiin siksi kovasti tervetulleeksi. Ja kuten mainitsin viime vuoden marraskuussa, allekirjoitettiin julkilausuma Göteborgissa Ruotsissa ja nyt on aika panna täytäntöön sen määräykset. Tai ryhtyä viemään niitä eteenpäin. Tämä on yksi Bulgarian puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Me haluamme nostaa tämän asian esiin heti ensimmäisessä ministerineuvoston kokouksessa. Ja kautemme lopuksi yhtenä lopputapahtumana työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla olemme suunnitelleet korkean tason konferenssia, jossa määritellään uusia Euroopan laajuisia standardeja alalla. Tarkoituksena on arvioida kaikkea sitä, mitä olemme saavuttaneet eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Tämä tulee olemaan myös keskustelun aihe maaliskuun kolmikantaneuvotteluissa. Ja tulemme siis nostamaan tämän asian siellä myös esiin. On kaksi asiaa, joita tulemme työstämään ohjausjakson puitteissa mukaan lukien sosiaalinen pilari, se ensinnäkin ja toiseksi haluamme uudelleen arvioida sosiaalisten oikeuksien pilaria osana monivuotisia rahoituspuitteita. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme luomaan seuraa tulevalle ohjelmakaudelle budjetin, joka on eh, enemmän sosiaalista Eurooppaa ajava budjetti. Sitten toinen kysymyksenne, lapsitakuu. Se on erittäin tärkeä kysymys meille. Se on eh, tärkeä poliittinen keskustelun aihe, eikä pelkästään eh, rahoitusväline. Sanoin jo, että varhaiskasvatus on yksi prioriteeteistamme myöskin siihen sijoittaminen. Lapsiköyhyys on kasvava ongelma ja meidän on puututtava siihen. Olen samaa mieltä siitä, että tulevalla eurooppalaisella työmarkkinaviranomaisella tulee olemaan tärkeä rooli – sen toiminnan täytyy pohjautua siihen, mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet. Esimerkiksi siihen, mitä sääntelemätöntä työtä käsittelevä foorumi on saavuttanut. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on myös tärkeä. Me yritämme saada menestyksekkäästi päätökseen työn tällä saralla ja saattaa päätökseen neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä. Sitten työ- ja perheen yhteensovittamista koskeva direktiivi. Se on myös prioriteetti meille. Sillä on tärkeä rooli eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa. Me haluamme saada aikaan seuraavassa ministerineuvostossa yleiskannan tästä. Madame Moran Chartier, the floor is yours. Kiitoksia, edustaja Moran Chartier. Teillä on puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri. Minä olen lähetettyjen työntekijöiden direktiivin esittelijä ja on nyt sanottava, että tämä EUn puheenjohtajakausi. Siihen nyt suhtaudutaan mielenkiinnolla, sillä te olette tulleet tänne jo näin varhaisessa vaiheessa. Varaministeriö on jo aloittanut työt meidän kanssamme. Äsken puhuttiin eilisiltaista kolmikantaneuvottelutilanteesta sellaisetkin puhujat, jotka eivät ole siellä paikalla. Täällä aina kuulee kaikenlaista. Ja tässä Junkeruksen kanssa voidaan kyllä sanoa, mitä mieltä asioista olemme. Mielestäni te olette olleet hyvin eh, tarkkoja tässä työssänne. Teillä on ollut työskentelymetodi, olette olleet ammattimaisia, mutta myös avoimia. Ja tämän pohjalta voidaan päästä eteenpäin näissä tärkeissä tekteissä, kuten lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä, jota käsittelemme, jonka ehdottomasti haluamme saada kunnon päätökseen. Ja tämä on Euroopan sosiaalisen perustan peruskivi ja sen takia työstämme yhdessä tätä direktiiviä. Ja minun on myös sanottava, että mielestäni ei ole olemassa pieniä ja suuria maita. Jos katson Bulgarian tyypistä maata, joka ei täällä puhu Bulgariana, vaan unionin puheenjohtajavaltiona niin, että todella halutaan osallistua Euroopan rakentamiseen. Minä olen todella tyytyväinen tähän ja voimme teidän kantaanne yhtyä ja kollega Lambert sanoi, että kyseessä on pieni dynaaminen maa, mutta minusta te voitte olla oppina monelle suurelle maalle, joka pitää siis itseään suurena, mutta jo, joka ei kuitenkaan ole yhtä innostunut työn teosta. Ja minä haluaisin vain kolme seikkaa mainita. Ensinnäkin kyseessä on tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Tämä on sellainen asia, jonka osalta Euroopan pitäisi löytää yhtenäisiä kantoja. Tiedän, että tämä on neuvostossa ollut vaikea ja hankalaa myös täällä parlamentissa. Meillä on 751 edustajaa kahdeksasta eri poliittisesta ryhmästä ja siitä huolimatta on käyty vuoropuhelua, olette ponnisteleet, jotta olisi saatu neuvotteluja aikaiseksi ja saimme oikein selkeän neuvottelumandaatin. Kolmikantan neuvottelujen tiimeissä on parlamentista mukana Agnes Jungerius ja Marian Taisen komissiosta ja teidän ministerinne Rusinova. No, nyt on tärkeää, että pyrimme saamaan jonkunlaisen lopputuloksen sopimuksen aikaiseksi, mutta tämän lisäksi teidän on luvattava, herra ministeri, että neuvostossa te painostatte muita, jotta he lähentyisivät teidän kantojanne. Nyt ollaan kyllä saatu ihan tarpeeksi sellaista valtioiden johtajista, jotka sanovat kotimassa yhtä ja neuvostossa sitten ihan toista. Eli teidän pitää olla todellinen johtaja siellä neuvoston maiden joukossa ja teidän pitää saada muut mukaanne ja minä todella vetoan teihin, sillä teistä riippuu osittain tämä onnistuminen. Me esittelijänä lupaamme, että teemme kaiken voimamme varjoesittelijöiden kanssa, mutta teidän myös on tehtävä oma osuutenne. Ja sitten toden seikka liittyy työllisyyden uuteen ulottuvuuksiin. Tehän sanoitte, että olette hyvin huolestuneita työllisyydestä, niin kuin me kaikki. Mutta jos katsotaan työllisyyden kehittymistä yrityksissä ja yritysten tarpeiden kehittymistä ja työllisyystilanteen kehittymistä, kaikkea tätä varten tarvitaan koulutuksen uudistamista, nyt alku koulutuksen antamat kyvyt eivät enää riitä. Yrityksille pitää toimia nopeammin ja saada aikaiseksi uudenlaista osaamista, uudenlaista ammatillista osaamista, sellaista mitä yrityksissä kaivataan, sellaista osaamista, joka pystytään sinne siirtämään. Ja sitten kolmas seikka liittyy perheelämän ja työelämän tasapainottamiseen. Tämä on myös tärkeä kokonaisuus. Tässä tekstissä teidän pitää paneutua seikkaan, joka huolestuttaa kovasti, eli tasavertaiset uralla etenemismahdollisuudet, jos ajatellaan työ- ja perheelämän tasapainottamista, teidän pitää katsoa, miten tämä epätasapaino vaikuttaa siihen, että naisten urakehitys on heikkoa. Kuitenkin 61 prosenttia tutkinnon suorittaneista Euroopassa tällä hetkellä on naisia. Eli suurin osa tutkinnon suorittaneista on naisia, ja kun katsoo kuitenkin heidän urakehitystään, niin se ei etene samalla tavalla kuin miehillä. Ja nyt olisi tärkeää, että teidän poliittinen energianne valestittaisiin tämän ongelman ratkaisemiseen. Jos kaiken tämän saatte tehtyä, niin sitten kyllä minä annan teille luottamuslauseen. Thank you, uh, Mr. Petkov. Kiitoksia, ministeri Petkov. Petkov. Kiitoksia, puheenjohtaja Uskog. Haluaisin kiittää esittelijää, lähetettyön työntekijöiden direktiivin esittelijää siis. Olen ollut mukana tässä vaikeassa kompromississa, johon neuvosto pääsi Luxemburgissa lokakuussa. Tiedän, miten vaikea siihen oli päästä. ja tiedän, miten paljon toiveita tähän asiaan on asetettu. Tämä on äh, ehdottomasti tärkeää. Ja kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta, kuten myöskin siitä, että palveluiden tarjoaminen vapaus säilytetään yhtenäismarkkinoilla. epäilemättä. Johtajuutta tarvitaan me tarvitsemme vahvan tiimin, joka työstää kaikkia näitä kysymyksiä. Tämä mainittiin jo toisessakin osassa prioriteettejamme. Taitojen kehittäminen, jota työmarkkinoilla tarvitaan tänä päivänä ja huomenna, tällaisia mobiileja taitoja, niin kuin aivan oikein huomautitte. Olen useaan otteeseen maininnut myös, miten tärkeä työelämän ja perheelämän yhdistämistä koskeva direktiivi meille on. Mielestäni tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten päästään naisten miesten välisen tasa-arvoon. Bulgaria on maa, jossa virallisten tilastojen mukaan niiden naisten prosenttiosuus, jotka työskentelevät tietotekniikka-alalla, on korkein Euroopan unionissa – Eurostatin mukaan 27 prosenttia alalla työskentelevistä on naisia, kun keskiarvo Euroopan unionissa on 16 prosenttia. Ja tämä voi olla yksi myös puheenjohtajakautemme teemoista, naiset digitaalisessa maailmassa. Tämä vastauksena kysymykseen tästä aiheesta. Thank you, Sven Schulze. Edustaja Schulz. Herr Minister, Frau Vizeministerin, vielen Dank. Äh, Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne paikalle. Hienoa, että molemmat teistä olette paikalla. Sanoisin myös, että minä olen Saksasta, mutta eihän se nyt tärkeää ole, tuleeko pienestä vai suuresta maasta. maasta puheenjohtaja valtiona toimintaa joko hyvin tai huonosti. Ja viime vuosina on ollut pieniä maita, joilla on ollut todella hyviä puheenjohtajakausia. Ja sitten oli myös yksi puheenjohtajakausi ennen Viroa, joka ei ollut niinkään hyvä vähän kuin kes- keskikertainen. Teillä on nyt todella suurta kunnianhimoa teidän kaudellenne ja teillä on myös paljon mahdollisuuksia. Ja mainitsisin vielä joitain seikkoja. Yksi on sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi. Te sanoitte, että teidän mielestänne tämän pitää liittyä läheisesti myös työttömyysturvaan, eli haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä muutoksesta, että ei puhuta kotipaikasta, vaan työskentelypaikasta. Ja viedään työttömyyskorvaus. Ja sitten toinen asia, josta kollega Tomskin jo puhui, lapsilisien indeksointi. Meillähän on tässä tietynlainen ongelma että meillä on sellainen tilanne, komissio ei ole asiaa nostanut esiin. Nyt parlamentissa tulemme asiasta keskustelemaan. Meillä on sellainen tilanne, että kun on suuria tärkeitä Euroopan unionin valtioita. Kaikki valtiot ovat tärkeitä, mutta on valtiot, jotka nostavat tämän asian nyt esiin. Itävalta, Saksassa tätä keskustelua käydään kovasti, lapsilisän indeksointi, Tanska ja muut maat. Enkä kysy tänään teidän näkemystänne asiasta, Bulgarian näkemyksen voin melkein jo kuvitella, vaan miten tulevina kuukausina aiotte toimia välittäjänä tässä ongelmassa? voi vain sanoa, että tätä haluamme tai emme tätä halua. Tämä on hyvin polttava kysymys ja näkemykset ovat hyvin eriäväiset eri jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Miten aiotte siis toimia välitteenä tässä asiassa, ottaen huomioon sen, että seuraajana tulee olemaan Itävalta neuvoston puheenjohtajavaltiona. Siksi minua olisi kiinnostunut kovasti tämä aihe. Sydämestä kiitokset. Благодаря за поставените въпроси, свързани с регламент 883. Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä, jotka liittyvät asetukseen 883. Meidän mielestämme koordinointijärjestelmä sosiaaliturvajärjestelmien välille Euroopan unionissa on tärkeä asia – puheenjohtajakaudellamme aiomme tehdä kovasti töitä voidaksemme saada aikaiseksi yhteisen lähestymistavan neuvostossa tähän asiaan, tai ainakin osittaisen yhteisen kannan liittyen tämän asetuksen avun oleviin lukuihin. Eli tämä koskee työttömyysturvaa ja sen osalta komission ehdotukset koskevat tällaisten etuuksien siirtoa maasta toiseen. Sieltä maasta, mistä ne maksetaan, siihen maahan, missä henkilö asuu. Kaikista näistä asioista käydään avointa keskustelua neuvostossa – paneudutaan yksityiskohtaisesti näihin ehdotuksiin tämän luvun osalta. Jos ajatellaan sitten perheetuisuuksia, niin neuvostossa keskusteltiin näistä etuuksista joulukuussa ja tällöin saatiin aikaiseksi sopimus, joka koski osittaista uutta lähestymistapaa. Indeksointiasiaa komissio ei tähän asti ole ottanut esille, eikä sellaisen esilleotto ole meidän suunnitelmissamme liittyen tähän tärkeään asiakokonaisuuteen, eli sosiaaliturvajärjestelmien koordinointiasiaan. Haluaisin vielä kerran korostaa, että tällä kaudella, kun Euroopan vaalit ovat tulossa ja sitten saadaan uusi parlamentti ja uusi komissio, me aiomme pyrkiä saamaan sopimuksen aikaiseksi sosiaaliturvan koordinoinnista. Edustaja Arena, sitten viimeinen mahdollisuus. Kiitoksia. Hyvät ministerit, arvostin kovasti näitä eri näkemyksiä näistä eri aloitteista, onpa kysymys sitten lähetetystä työntekijöistä tai perä- työelämän yhdistämisestä. Ja minulla on hiukan vaikutelma siitä, että Bulgarian valtio voisi vastata eurooppalaista mottoa, kun puhutaan työllisyydestä, eli menetään henki, jotta voitaisiin voittaa ja ansaitaan, ansaitaan tuloja, jotta voitaisiin elää paremmin elämää. Eli elämä eläminen paremmin silloin, kun ollaan lähetä se merkitsee sitä, että useita asetetaan Itä- ja Länsi-Eurooppa vastakkain, Pohjoinen ja Etelä vastakkain. Mutta meidän pitää olla tavoitteena se, että suojataan näitä työntekijöitä niin, että ihmiset voivat ansaita riittävästi tuloa, jotta voivat elää elämäänsä. Ja tässä logiikassa varmasti kaikki olemme voittajia, riippumatta siitä, mikä on poliittinen lähtökohtamme. Toinen asia, joka koskee tätä, että ansaita riittävästi, jotta voidaan elää hyvin, on perhe- ja työelämän välinen yhdistäminen. 55 prosenttia työntekijöistä on tänä päivänä kärsii vaikeuksista hallita työ- ja perhe-elämänsä välistä yhteyttä. Kaikki, useat kärsivät burnouteista yrityksistä suurissa paineissa. Nämä henkilöt eivät enää käy viettämässä minkäännäköistä sosiaalista elämää, koska ei ole siihen aikaa. Tämän direktiivin avulla pitäisi vastata näiden 55 prosentin työntekijöiden ongelmiin. Ja jos kuunnellaan näitä työntekijöitä, niin Silloin myös vastataan työn, yritysten tavoitteisiin, koska yritykset ovat puoleksi omia työntekijöitään. Ja tässä näin ylitetään poliittisten perheiden tai poliittisten puolueiden raja-aidat. Ja tässä mielessä direktiivi on todella mielenkiintoinen ja käsittääkseni teillä on nyt siihen riittävät voimat tätä puolustaa neuvostossa. Ja näin vielä työllisyys- ja digitalisointikysymys. Tässä puhuttiin siitä, millä tavalla naiset voisivat olla paremmin digitaalimaailmassa edustettuna. Ja olen huolissani digitaalisessa taloudessa sen asemasta. Tässäkin on yhä enemmän nuoria, työntekijöitä, jotka tappavat itsensä työllä ilman minkäännäköistä asemaa, ilman minkäännäköistä sosiaalista suojelua. Euroopan tulee toimia niin, että työntekijät eivät joudu nykyaikaiseen orjuuteen, vaan meidän täytyy myös tässä suojata työntekijöitä. Haluaisin tietää näissä kolmessa asiassa, mitkä ovat nämä teidän tavoitteenne. Olette niistä puhunut. Mikä on teidän ajoituksenne, jotta tehdään niin, että neuvosto ei arkaile enää näissä kysymyksissä, koska se koskee Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy kyetä antamaan Euroopan kansalaisille ö, luottamusta siihen, että Euroopan unioni suojelee heitä. Kiitoksia. Yes, that, eh, Puheenjohtaja. Noin, tämä oli viimeinen kysymys. Tältä erää viimeinen kysymys. Seuraavien kuukausien aikana niitä tulee varmasti paljon lisää. Olkaapa hyvä. Ministeri Petko. Kiitoksia, Rova Ulfskog. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kysymykset, jotka kuulimme äsken, etteivätkö ne ole erityisen tärkeitä työtä tekeville ihmisille. Ne ovat erittäin tärkeitä digitaalisen talouden puitteissa. Haluaisin korostaa sitä, että yksi päähaasteista, jota työmarkkinoilla Euroopan unionissa on, on työt sopimusten uudistaminen, työsuhteiden uudistaminen. Meidän on saatava aikaan joustavuutta yrityksille ja samaan aikaan ylläpitää työolosuhteet tässä uudessa ympäristössä. Tapa saavuttaa tämä on direktiivi avoimista ja ennakoitavista työolosuhteista Euroopan unionissa, jota ehdotettiin viime vuonna. Tämä direktiivi auttaa meitä saavuttamaan osan niistä tavoitteista, jotka löytyvät sosiaalisten oikeuksien pilarista, ne jotka liittyvät joustavuuteen ja joustaviin työolosuhteisiin, samoin kuin suojaan irtisanomisten yhteydessä. Joten tämä direktiiviehdotus on osa prioriteettejamme Bulgarian puheenjohtajuuskaudella. Lisäksi, ja tämä mainitsinkin jo muutaman kerran, uskomme, että direktiivityö ja perhe-elämän yhteensovittamisesta on erittäin tärkeä ja tulemme tekemään parhaamme, jotta se edistyisi mahdollisimman paljon. Uskomme, että siitä tulee olemaan hyötyä perheenjäsenille, ihmisille, jotka huolehtivat perheenjäsenistä ja yksilöille, joilla on vaikeuksia yhdistää työ ja yksityiselämä. Tämä on erityisen tärkeää työmarkkinoilla juuri siksi, että monissa maissa vanhemmat ovat ne, jotka puuttuvat työmarkkinoilta, koska heitä on ikään kuin rankaistuu. Heidän täytyy huolehtia lapsistaan, mutta he ovat tärkeitä työmarkkinoille, erityisesti siellä, missä työvoimasta on puutetta. Joten työelämän ja yksityiselämän tasapainoon saattaminen on erityisen tärkeää työmarkkinoiden hyvinvoinnille. Erityisesti jos otetaan huomioon ne väestörakenteelliset haasteet, joita kaikilla jäsenvaltioilla tänä päivänä on. Kiitoksia vielä kovasti kysymyksistänne. Kiitoksia tästä lämpimästä vastaanotosta, jonka saimme tänään valiokunnassanne. And thank you for being here and for giving uh, us... Uh, Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle ja annoitte meille todellisia vastauksia esittämämme kysymyksiin. Mutta me tietysti esitämme sitten tulevaisuudessa uusia kysymyksiä. Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Ja me odottamaan, saamme nähdä teitä täällä tulevaisuudessakin. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yeah. It was a good uh, question. And, uh...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 Okay, friends, we haven't finished the meeting. We have the next item on the agenda, uh, and that is uh, point 23. Kiitos. Nyt pääsemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on suuntaviivat jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikalle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tästä asiasta puhutaan. Ja jos lupaatte olla puhumatta, jos ette saa puheenvuoroa, niin voin antaa puheenvuoron Tatjana Danokalle. Hän on esittelijämme. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. So we are all impressed by this. Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä keskustelusta puheenjohtajavaltion kanssa ja olemme kuunnelleet paljon hyviä toivotuksia. Toivottavasti tämä asia, jota minä nyt jotka minun on tarkoitus valmistella. Toivottavasti neuvosto suhtautuu siihenkin vakavasti. Valitettavasti todellinen demokraattinen valvonta puuttuu, koska Euroopan parlamentilta öö, pyrtävä hyväksyntä. Haluaisimme olla täysin mukana niin, että emme olisi tilanteessa kuten edellisenä vuosina, jossa kommentteja me otettu juuri ollenkaan huomioon. Toivottavasti siis saamme yhdessä aikaiseksi sellaisen tekstin, joka saattaakseen koko työllisyysvaliokunnan vahvan tuen. Ja niin, että neuvostokin on sitten tässä mukana ja tästä syystä haluaisin huolella kuunnella varjoesittelijöiden kommentteja ja valmistaa sitten tekstiä seuraava keskustelu varten. Komission ehdotuksen ensiarvio on myönteinen. Meidän mielestämme tämä on askel oikeaan suuntaan. Tässä painotetaan enemmän tasa-arvoa, sosiaalisia oikeuksia, sosiaalista suojelua, inkluusiota, oikeutta hyödyntää erilaisia tukia. Nämä ovat niitä ajatuksia, joita Euroopan parlamentti vie eteenpäin, on vienyt jo eteenpäin pitkään. Yhteys sosiaalisen pilarin on tervetullut, mutta sitä tulisi seurata ilman tällaista maakohtaista arviointia. Lisäksi uuden sosiaalisten indikaattorien mukanaolo on erittäin hyvä asia. Ja niin täytyy kattaa kaikki Euroopan sosiaalisen pilarin osuudet. Ja niin tulee johtaa johonkin suoriin toimiin. Lisäksi olemme halukkaita sisällyttämään tekstin sosiaalisen inkluusion huomattavasti enemmän – ja kehittämään pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä ja luomaan työmarkkinat, jotka ovat avosyllisemmin vastaanottamassa työntekijöitä ja tasa-arvoisemmin. Ja lopuksi haluamme myös painottaa enemmän laadukasta työllisyyttä. Nämä, mitkä nyt mainitsin, ovat päätavoitteenamme. Ne näyttävät löytyvän tekstissämme. Päätän siis tähän ja jään odottamaan poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden näkemyksiä. Kiitoksia. Thank you. Then I'll give the floor to our new member. Uh, kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron uudelle jäsenelle, eh, Mikael Decenille, joka on Jutta Steinröken tilalle tullut tänne. Mikael, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös siitä, että esittelitte tämän vihreän esittelijän tekstin. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. Minulle kaksi asiaa ovat tärkeitä. Ensinnäkin neuvoston eh, ehdotus eh, käsittelee eh, eurooppalaisia oikeuksia. Se on hyvä alku. Se, mikä tässä puuttuu, on sosiaalisten oikeuksien samalle tasolle asettaminen kuin taloudellisten etujen sosiaaliset ja taloudelliset edut ei, niitä ei saa asettaa vastakkain, vaan ne on nähtävä yhdessä. Tämä on erittäin tärkeää. Siksi sosiaaliset indikaattorit eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja maakohtaisissa suosituksissa on ankkuroitava vahvemmin kuin tähän mennessä. Meidän pitäisi tehdä sen suuntaisia ehdotuksia. Muutoin olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa tästä aiheesta. Vuodesta 2015 ei ole ollut muutoksia työllisyyspoliittisissa suuntaviivoissa. Toivotan tervetulleeksi sen, että neuvosto nyt parlamentin vaatimukseen on vastannut – erityisesti kun on kyse vähimmäistulon käyttöönotosta. Neuvosto on vastannut tässä parlamentin vaatimukseen. Tämä on myönteinen viesti neuvostolta ja kun on kyse työllisyyspoliittisista suuntaviivoista, niin vetoan neuvostoon, ettei se tällä kertaa jätä parlamenttia huomiota. Kiitoksia. Thank you. Uh, I... Kiitos. En antanut puheenvuoroa Mark Ludelle, joka oli sitä ensin pyytänyt, mutta tai joka oli teitä ennen, mutta hänen sijallaan ei ole ketään paikalla. Ulrike Trebesian seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. vuoden 2017 työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Tämähän ei ole ensimmäinen tämän kaltainen mietintö, mutta suhteessa edellisiin mietintöihin voi huomata, että EU pitäisi saada enemmän toimivaltuuksia. Kappaleessa kaksi puhutaan sosiaalista syrjäytymisestä ja naisten ja miesten tasa-arvosta ja siitä johdetaan sitten se, että EU pitäisi puuttua moniin työmarkkinakysymyksiin, esimerkiksi takuu saada riittävä sosiaaliturva. Mitä on riittävä sosiaaliturva? Onko se Saksan Hartz 4 tai eläkkeet, jotka Saksassa ovat verrattuna muihin jäsenvaltioihin erityisen alhaiset? Miksi sosialistisia lähestymistapoja ja tulonjakomalleja yritetään aina uudelleen kokeilla. Meidän pitäisi oppia historiasta. Silti tässä aina yritetään tasapäistää. Minä olen tästä asiasta täysin eri mieltä. Työmarkkinapolitiikka ja sosiaalipolitiikka ovat jäsenvaltioiden vastuulla ja näin pitäisi jatkossakin olla. EUn ei pitäisi ottaa kontolleen mitään takeita sosiaaliturvasta. Jos se näin tekee, niin sitten sen pitää myös vastata kustannuksista. Emme halua, että kustannukset nostetaan EUn tasalla. Kyseessä on jäsenvaltioiden vastuu ja tämä asia on ratkaistava hajautetusti ja läheisyysperiaatteen pohjalta. Puhutaan täällä esimerkiksi valtion menoista. EUlla ei ole oikeutta esittää jäsenvaltioille menoja. Jäsenvaltioiden, erityisesti euroalueen jäsenvaltion ensin hoidettava oma budjettinsa. Jos ne onnistuvat hyvin aikoina luomaan liikkumavaroja, ne voivat hyödyntää niitä huonoina aikoina. Jos poliittista kuria ei ole, niin EU ei saa ehdottaa mitään syklin vastaisia valtion menoja, erityisesti jos se johtaa vajekriteerien rikkomiseen. Mm. Tässä vaaditaan enemmän vaikutusvaltaa ja valtaa EUn tasolla e, kansallisiin kysymyksiin, työllisyys- ja sosiaalikysymyksiin. Minä olen täysin sitä vastaan, että jatkuvasti yritetään rikkoa läheisyysperiaatetta. Odotan kovasti esittelijän mietintöä, mutta olen hyvin kriittinen tämän asian suhteen. Eh, Kiitos. Jana Turun ei ole paikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että... Ai, oletteko hänen sijaisena täällä, Calve Chambon? Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Niin hienoa olla paikalla ja minä tulen tänne teitä häiritsemään nyt iltapäivällä. Mutta ihan lyhyesti, en nyt väärinkäytä tätä mahdollisuutta puhua edustaja jälkeen. Jos tässä olisi ollut toisin päin puheenvuorot, niin hän ei olisi ollut minun kanssani ristiriidassa varmaan. Mutta minä haluaisin kuitenkin sanoa nyt, että kaikki on päinvastoin kuin mitä hän sanoi. Minä uskon eurooppalaiseen solidaarisuuteen, eurooppalaiseen malliin ja minä uskon, että me tarvitsemme todellakin samat toimintaolosuhteet jokaiselle. Tarvitaan kunnollista reilua kilpailua, sellaiset toimintakehykset, jotka eivät ole vääristyneet, vaan e, samanlaiset kaikille muuten sosiaalisella sosiaalisessa mielessä Eurooppa räjähtää käsiin. Minä uskon sellaisen Euroopan, jossa pystytään tulemaan toimeen. Ja uskon, että esittelijä ja Jana tässä kyllä onnistuu. Ja sanoisin lopuksi vielä, että samoinkin muutkin asiakirjat, jotka ovat työllisyysvaliokunnalta, tämänkin on oltava siihen suuntaan, että pitää käytännössä panna täytäntöön se, mistä Göteborgissa sovittiin. Eli kyseessä on Euroopan sosiaalinen pilari. Sen suuntaan pitää mennä. Meillä on se malli, meillä on tällainen tällainen yhteinen inspiraatio, ainakin lähes kaikilla. Ja nyt meidän tehtävämme on, että vähitellen siitä todella tehdään totta. Tätä pyydän esittelijältä. Kiitos. Thank you, Pat- Kiitos ja Patrick Leijärik ei ole paikalla. Onko kuesta joku muu? Hänen tilallaan ei. Näin pääsimme efdd hän Laura Age, hänkään ei ole paikalla. Onko hänen sijaan ketään? Ei. ENF-stä. Edustaja Martään. Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuuntelin esittelijää. Hän on kovin rohkea käydessään tämän aiheen kimppuun kun kysymys on jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikasta. Ja minusta hän on käsitellyt asiaa hyvin. Täällä Calves Jamun sanoi, että mikä upea tilaisuus Euroopan unionille. Ja tietysti sitten sokkelista voi arvioida muurarin laatua, mutta Meillä on kuitenkin edustaja Kalvi tässä selkeä ongelma. Tämä ensimmäinen ehdotus neuvoston eh, ehdotuksessa, siinä tavoitteena on torjua sosiaalista eksklusiota. Ja kyllä, edustaja Kalvi Chambon, hyvä esittelijä, tavoitteet ovat ihan eh, hyviä. Kukapa ei haluaisi eroon työttömyydestä. Paremmat markkinat, paremmat työmarkkinat, parempi työmarkkinoiden toiminta, Sosiaalinen vuoropuhelu ja tehokas, aivan kuten suunnitelmassa seitsemän sanotaan, köyhyyden torjuminen, sosiaalinen inkluusio, numero kahdeksan. Kukapa nyt ei haluaisi sitä? Mutta esittelijä, ymmärrän, että olette kyllä nyt pettynyt, sillä olette todella ymmärtänyt, että tässä on kysymys tällaisista selkeistä hyveistä, joita tavoitellaan. Luettelo. Edustaja Calvation Kyllähän me kaikki nyt olemme näiden kannalla. Entä se sammakko, joka halusi olla isompi kuin härkä? Johdonmukaisuus siis. Lähestyminen, kohesio, johdonmukaisuus, Valitettavasti kuitenkin ongelmaa on edelleenkin olemassa, kun katsotaan näitä tavoitteita. Yhtenäismarkkinoiden kehittäminen, aina enemmän liikkuvuutta, ei minkään näköistä taloudellista patriotismia, rakenneuudistukset, suuntaviiva kuusi, säästötoimenpiteet, rakenneuudistukset. Tiedän, että tämä kaikki teitä häiritsee, mutta sitten myös pakolaiskysymykset – mutta kohdassa 3.1.2 on selvitetty strategiasta komission strategiassa, joka on komission tiedonannon liitteenä, joka koskee kasvua, talouskasvuvuodelta 2018. Se, mitä te saatte sieltä nähdä, tuo kertomus on ristiriitainen, koska Kohdassa 68 sanotaan, että sosiaaliset vaikeudet tavallisesti siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tämän vaara on erityisen suuri, kun otetaan huomioon sellaisten henkilöiden määrä, jotka ovat tulleet paikalle maahanmuuttajina joissakin jäsenvaltioissa. Tähän päättyy lainaus. Lainasin siis tätä tekstiä teille. Yhteenvetona me haluamme kyllä suuntaviivoja, mutta sellaisia, joihin voidaan päästäkin, jotka ovat lukumääräisiä, jotka ovat realistisia, jotka ovat työkaluja. Ja edustaja Calvi Chambon kaikilla kunnioituksella. Tämä on osoittanut selkeästi Euroopan politiikan epäonnistumisen työllisyyspuolella vuosi toisensa jälkeen. Vuosikymmen toisensa jälkeen. Hyvä esittelijä. Ymmärrän kyllä, että teillä on tässä selkeät illuusiot. Madame Sanoka. Edustaja Sanoka. Kiitos. Näin vaikuttaa puheenvuoron jälkeen kuin mitä herra Martänilta kuulimme, niin sanoisin kuitenkin siitä huolimatta, että uskon Euroopan unionin ja Euroopan unionin sosiaaliseen malliin. Millään peräisin uudesta jäsenvaltiosta. Kyllä. Me olimme kahdeksan itäistä jäsenvaltiota, jotka liitymme EU vuonna 2004 ja sitten kaksi lisää vuonna 2007 ja yksi vielä myöhemmin. Ja nyt me tietysti olemme 28 jäsenvaltion Eurooppa ja olen täysin tyytymätön siihen, että köyhät maat ja rikkaat maat erä, etääntyvät toisistaan, että köyhät ja rikkaat maiden sisällä etääntyvät toisistaan ja olen tyytyväinen myös säästötoimiin ja niin poispäin. Minä todella toivon, että voidaan saada aikaiseksi sellainen teksti, joka on harmonisoitu, joka sopii useammalle poliittiselle ryhmälle, kuten alkupuheenvuorossani sanoin meidän on nyt saatava käsiksi parlamentin yhteinen kanta, tai ainakin suuri enemmistö on saatava sen taakse. Ja meillä on tätä varten hyvä pohja. Meillä on myös sosiaalinen pilari. Ja todellakin toivoisin, että saadaan aikaiseksi oikeanlaiset asiakirjat. Minusta ainoa ongelma on nyt se, miten neuvosto huomioi parlamentin kannan. Ja täällä me kovasti epäilemme, miten tässä edetään. Mutta meidän kuitenkin on työmme tehtävä. Kansa on meidät valinnut, heitä edustamaan, heidän etujaan ajamaan. Tietysti suurin osa heistä haluaa sosiaalisia oikeuksia ja meidän on tehtävä parhaamme niitä puolustaksemme. Kiitos. Kiitos. Meillä on joitain edustajia komission puolelta. Ehkä teillä on vielä jotain lisättävää tähän. The floor is yours. Olkaa hyvä. Can start? Saanko aloittaa? Puheenjohtaja, kiitoksia, että komissio sai puheenvuoron, jotta komissio voisi selittää. Ja kiitos siitä, että kutsuitte meidät tänne. Halusimme vain sanoa, että työllisyyspolitiikan suuntaviivat hyväksyttiin tai niitä sopeutettiin pilarin periaatteisiin, joten vertasimme niitä tarkkaan 20 pilarin periaatteeseen ja katsomme, miten voisimme integroida ne parhaiten uusiin suuntaviivoihin. Joten tämä on hyvä askel eteenpäin, koska kaikki tunnette nämä periaatteet ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari julistettiin myös kaikissa jäsenvaltioissa, että kaikki tukevat sitä kovasti odotamme myös yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Eli jos tarvitsette lisätietoja komissiolta, mielellämme osallistumme myös muihin kokouksiin. Kiitoksia. Thank you. No one else wants to have the floor. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Selvä. Me olemme todella edellä aikataulustamme. Nyt meillä pitäisi olla. Meillä on 40 minuuttia ennen kuin voin aloittaa eh, tämän vanhempien ja hoitajien työ- ja yksityiselämän tasapaino kysymyksen. on useampia jäseniä, jotka haluavat osallistua siihen. Nyt ollenkaan tiedän miten meidän pitäisi tämä asia hoitaa. Onko komissiosta edustaja työ- ja yksityiselämän tasapaino asiaa varten joku, joka voisi nyt jo aloittaa? Antakaapa meille vielä muutama minuutti. Hmm. We'll, we'll take a short break and... Pikkutauko ja sitten jatkamme vanhempien ja hoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainolla. Yes, we hear now that there will be a, uh, a uh, representative. Niin, saimme nyt kuulla, että komission edustajat tulevat tänne seitsemän minuutin kuluttua. Joten meillä on nyt sitten seitsemän minuutin tauko ja sitten jatkamme.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

Uh, friends, uh, we are ahead of the schedule. Hyvät ystävät, olemme aikataulusta edellä, mutta emme tässä voi nyt temppuilla tämän pidempään, 20 minuuttia ainakaan. Eli jatketaan nyt asioiden käsittelyä esityslistan mukaisesti. Olemme kuitenkin 20 minuuttia aikataulusta edellä. Ensiksi annan puheenvuoron komission edustajille. Heillä on täällä myös tietoja mukana ja he kertovat meille työperheelämän tasapainottamista. Kyseessä on yhteistyöpääosasto, työllisyyspääosaston ja just pääosaston välillä ja annan puheenvuoron teille. Te olette työllisyyspääosastosta. Olkaa hyvä. Very much, chair, and, uh, Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää. Todellakin käymme läpi tämän työ- ja perhelmän tasapainottamispaketin perusasiat. Ja kuten tiedätte, tämä tasapainottaminen on osa sosiaalipilaria. Sillä pyritään vastaamaan avoinna oleviin haasteisiin. Ja tärkeimmät elementit tässä ovat direktiiviehdotus ja komission tiedonanto. Kuten hyvin tiedätte, viime vuoden huhtikuussa hyväksyttiin sosiaalioikeuksien pilarikomission toimesta ja siihen saatiin sitten lisää vahvistusta vuoden lopussa ja se tulee vastauksena muutoksiin, kuten demografinen muutos, ikääntyminen, digitalisointi ja globalisaatio nämä muutokset tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita ja pilarin tarkoituksena on antaa kansalaisille oikeuksia tässä uudessa sosiaalisessa ja taloudessa tilanteessa. Tarkoituksena on, että näin pystytään saamaan lisää sosiaalista ja taloudellista lähentymistä. Ja pilasta löytyy 20 perusperiaatteet, jotka löytyvät täältä. Kolme niistä ovat suoraan yhteydessä työ- ja perhelämän tasapainottamiseen. Meillä on tämä sukupuoliosio ja tasa-arvo ja tietysti työ- ja perhelämän tasapainottaminen. Tämä viittaa siihen, että niillä, joilla on perhevastuuta, heillä olisi e, joustavat työskentelymahdollisuudet ja myös e, mahdollisuus hoitovapaisiin. Ja tämä koskee sekä miehet että naisia. Ja sitten nämä periaatteet liittyvät erilaisiin aloitteisiin, esimerkiksi lastenhoito ja pitkäaikaishoito asioiden osalta. Ja sitten voisin tässä taustalla olevista tärkeimmistä haasteista. Ensinnäkin työmarkkina- ja taloustilanne on EU-ssa muuttunut aika paljon – Yhä useammalla naisella on korkea koulutus ja siksi heidän työllisyysasteensa on kasvanut, mutta tästä myönteistä trendistä huolimatta naiset ovat er- edustettuina työvoimassa. Tiedetään, että naisten kokonaistyöllisyysaste on 12 prosenttiyksikköä miehiä vähemmän ja jos katsotaan tätä suhteutettuna täystyöaikaa, niin se on jopa 18 prosenttia ja joissa maissa vielä enemmän. Ja tämä heijastaa sitä, että naisia on enemmän osa-aikatyössä. Ja sitten on vielä olemassa sukupuolten välinen noin 16 prosentin palkkaero. Jos ajatellaan vanhemmuutta ja muita hoitovastuita, ne vaikuttavat kovasti näihin eroihin. Naiset käyttävät hoivatyöhön noin kaksi kertaa enemmän kuin miehet aikaa ja lähes kaikissa maissa sukupuolten välinen ero kasvaa sen jälkeen, kun lapsia on saatu 9 prosenttia eroa työllisyyden osalta, jos naisilla on yksi lapsi ja jopa 30 prosenttia joissain maissa, mutta ehkä ei niinkään ole tiedossa, että miesten osalta vanhemmuudella ja isyydellä on juuri päinvastainen vaikutus. Eli yleisesti ottaen isillä on suurempi todennäköisyys olla töissä. Eli jos e, on yksi lapsi, niin on työllisyysaste 20 prosenttia enemmän, jossain maassa jopa 18 prosenttia enemmän kuin jos ei ole lapsia. Jos ajatellaan sitten e, politiikan suunnittelua, niin tässä on kolme haastetta, jotka on identifioitu ja ne johtuvat tähän hoivatyön epätasapainoon. Ensinnäkin se, että hoitovapaat eivät ole, tai perhevapaat eivät ole oikeanlaisia, eikä ole tarpeeksi joustavuutta se, että vapaita ei saa kunnolla. Tämä voi kovasti vaikuttaa siihen, miten naiset jäävät kotiin ja sitten palaavat työmarkkinoille tämän hoivatyön jälkeen. Mutta sitten on tietoa myös isille annetuista isyyslomista tai vanhempainlomista. Niillä on selkeä vaikutus työn jakoon ja hoivatyön jakoon vanhempien välillä ja tämä vaikuttaa sitten naisten työllisyysmahdollisuuksiin. Niissä maissa, joissa on korvan merkitty isille merkittävä osuus vapaista ja jossa isille annetaan tästä parempi korvaus siellä näitä eh, vapaita käytetään enemmän. Ja jos ei ole tarpeeksi vapaita hoitaa muita ihmisiä, jotka ovat eh, ihmisten vastuulla, tämä, tässäkin on epätasarvoa miesten ja naisten välillä. Ja yleensä naiset jättäytyvät työmarkkinoilta hoivatakseen jotain omaista ja tämän lisäksi, jos ei ole joustavia työskentelymahdollisuuksia, niin tämä johtaa siihen, että lähinnä naiset jäävät pois työmarkkinoilta, kun he ottavat kantaakseen hoiva vastuita. Ja kun puhun joustavista työoloista, niin tarkoitan etätyötä, joustavia työaikoja ja osa työtä tai alentua viikkotyöaikaa. Ja toinen suuri haaste, joka liittyy tähän hoivatyön epätasapainoon. No siinä taustalla on se, että ei ole tarpeeksi hyviä edullisia päivähoitomahdollisuuksia. Jos päivähoitoa ei saa, niin naiset usein lyhentävät työpäivänsä tai jättäytyvät pois työmarkkinoilta. Euroopan unionilla on Barcelonan tavoitteet, joista olette varmasti tietoisia, ja sitten on myös sukupuolten tasa sopimus. Ja tarkoituksena on pyrkiä parantamaan pääsyä päivähoitoon, jos päivähoito mahdollisuuksia tai muita hoivamahdollisuuksia ei ole, niin sitten naiset usein ryhtyvät hoivaamaan esimerkiksi omia eh, vanhempia 50-60-vuotiaat ovat usein tässä hoivatyössä ja heitä on siinä paljon enemmän kuin työssäkäyviä miehiä. Ja kolmas seikka, joka johtaa siihen, että epätasapainoa syntyy, on se, että Joissain maissa on sellaiset verotusjärjestelmät, jotka koskevat yhteisverotusta tai eh, verovähennyksiä yksin huoltotalouksille tai sellaisille talouksille, joissa on vain yksi henkilö töissä ja näin sitten ei edes auteta toisen henkilön työhön menoa ja tämä toinen henkilö on usein nainen ja näin ei kannusteta naisten palaamaan työmarkkinoille tai lisäämään työtunteja. Jos on suuria tällaisia verokimukkeita joissain maissa, mutta on sitten paljon suurempi määrä maita, missä on jonkunlaisia verohelpotuksia, jotka koskevat myös lapsilisiä. Tämä, tästä on sitten erilaisia kuluja, julkisia yksityisiä. Kansalaisilla esimerkiksi on vähemmän naisilla uraa, mahdollisuuksia ja enemmän todennäköisyyksiä joutua köyhyyteen ja sitten lapsilla voi olla erilaisia ongelmia. Yrityksiltä puuttuu työvoimaa, osaamista, eikä siellä pystytä pitämään työntekijöitä paikalla ja siellä tuottavuus on vähäisempää ja naisia on vähemmän johtoportaan tehtävissä. Ja sitten jäsenvaltioiden eh, julkiset budjetit ovat ehkä eh, kestävyydeltään heikempiä ja kaiken kaikkiaan eh, taloudelle tämä myös aiheuttaa hävikkiä 370 miljardia vuodessa. Tämä on 3 prosenttia EUn BKT, eli tämä on kyllä tällä merkittävä määrä. Eikä siinä ole kaikkia mukana, esimerkiksi sitä, että julkisia resursseja haaskataan ja, että, ja investointia koulutukseen haaskataan. Eli työperheelämän tasapainotusaloitteen tarkoituksena on paneutua näihin haasteisiin. Tässä on 2018 ehdotus muuttaa äitiyslomadirektiiviä. Uusi ehdotus menee pidemmälle kuin äitiysloman ja se huomioi yhteiskunnalliset muutokset. Uudessa ehdotuksessa huomioidaan naisen asema työmarkkinoilla. Halutaan yhdistää erilaisia EU-välineitä, jotka tekevät vanhemmille ja muille omaishoitajille mahdolliseksi tasapainottaa paremmin työelämää ja perheelämää ja kannustetaan siihen, että me naiset jakaisivat paremmin näitä vastuuta keskenään. Tässä aloitteessa on erinäisiä välineitä ja myös direktiiviehdotus ja komission tiedonanto. Yksi direktiiviehdotuksen oleellisimpia osia, joka lähtee liikkeelle olemassa olevista oikeuksista ja laajasta lähestymistavasta ja joka ottaa jotain uusiakin mukaan. No, uutena asiana on isyysloma ja tämä tarkoittaa sitä, että isä saa ainakin kymmenen työpäivää isyyslomaa silloin, kun lapsi syntyy ja eh, siitä maksettava korvaus on saman verran kuin sairauskorvaus. Ja näin pystytään paremmin luomaan side lapseen ja isät ovat vähemmän stressaantuneita. Ja isyysloma oikeuden käyttöön otto, sen pitäisi myös edistää naisten osallistumista työmarkkinoille, koska sillä on vaikutusten siihen, että isät käyttävät vanhemmuuslomaa. Esimerkiksi Portugalissa, missä isyyslomaoikeuksia on selvästi vahvistettu, 80 prosenttia isistä käyttäisi tämän, että niistä, jotka käyttävät isyysloman, käyttävät myös vanhempainlomaa mahdollisuuden. Vanhempainlovan va, vanhempainvapaan vahvistaminen on yksi direktiivin osista – oikeus vanhempainlomaan on jo olemassa EU-tasolla neljä kuukautta per vanhempi, joka voidaan käyttää ennen kuin lapsi täyttää kahdeksan. Tällä hetkellä kolme kuukautta voidaan siirtää toiselle vanhemmalle ja tämä usein johtaa siihen, että äidit käyttävät isän osuuden. Ja tämä ehdotus pitää tämän neljän kuukauden ennallaan, mutta sitä vahvistetaan niin, että korvausta maksetaan vähintään sairauslomakorvauksen tasolla ja että kuukausi ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Voidaan pyytää käyttää tätä vapaata joustavalla tavalla ja se on käytettävä lapsen 12 ikävuoteen mennessä. On maita, joissa on maksettu aika hyvä korvaus hoidosta ja annettu suuri osa isille ja mm, isät ovat tästä sitten kiinnostuneet enemmän. Tästä on ollut myönteisiä seurauksia näin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa. Direktiiviehdotuksessa on myös säädöksiä, jotka koskevat omaishoitaja vapaata, jos pitää mm, huolta vakasti sairaista mm, omaisista Tällä hetkellä tällaista ei EUn tasolla ole, ainoastaan tällainen force majeure-tapaus. Ja tämä antaa sen mahdollisuuden, että imperatiivista ja odottamattomista perhesyistä saa viisi päivää vapaata. Tässä ehdotuksessa on ajateltu, että voidaan käyttää viisi päivää vuodessa vähintään sairaus korvauksen tasolla oleva korvausta maksettaisiin ja tähän pitää olla kunnon perustelut. Ehdotuksessa on myös ehdotuksia, jotka koskevat joustavia työskentelyoloja ja sitä, että laajentaisiin oikeutta pyytää tällaista joustoa. Tällä hetkellä vanhempain vapaa direktiivi vahvistaa mahdollisuuksia pyytää lyhennettyä työpäivää joustoa vanhemman loman jälkeen, vanhempan loman jälkeen ja että kaikki työntekijät voisivat pyytää osa-aikatyön mahdollisuutta ehdotu. tarkoittaa siis sitä, että kaikki, joilla on alle 12-vuotiaita lapsia, voisivat pyytää jonkinlaista joustoa, joko niin, että lyhennettäisiin työaikaa tai tuotaisiin siihen joustoa – tai joustettaisiin työskentelypaikan osalta. Ja tämän lisäksi ehdotuksessa otetaan myös irtisanomissuoja työntekijöille niin, että näitä oikeuksia käytetään. Tässä direktiiviennoksen oleellisimmat osat. Isyysloma joka ei ollut EU-lainsäädännössä mukana, ja säädökset, jotka koskevat vanhempain lomaa, jotka menevät nykyisiä pidemmälle, ja sitten mm, määräyksiä koskien mm, muuta hoivavapaata ja sitten joustavat työskentelyolot ovat myös tässä mukana. Jotta tätä lainsäädäntöehdotusta voitaisiin täydentää, täällä on myös muita kuin lainsäädäntötoimia. Tässä ehdotuksessa näin voitaisiin tukea jäsenvaltioita, kun halutaan parantaa työperheelmän tasapainoa. Nämä toimet löytyvät tiedoksi eh, komission tiedonannosta, joka tulee tässä saman aikaisesti. Tässä on kolme eri prioriteettia. Ensimmäinen niistä koskee perhevapaita ja joustavia työskentelyoloja ja oleellisin asia tässä on direktiiviehdotus, jonka juuri näimme, mutta tässä on myös erilaisia toimia, eli voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano on tässä mukana, esimerkiksi irtisanomissuoja, parempi tiedonkeruu ja innovatiiviset hankkeet esimerkiksi EASI-ohjelman kautta. Ja kuten aikaisemmin on jo sanottu, niin on myös äh, seikkoja, jotka vaikuttavat toisen henkilön äh, työskentelyä perheessä ja tämä on asia, johon paneudutaan myös kahden tiedonannon alueen kautta – ja tässä ryhdytään tai ehdotetaan toimia jäsenvaltioille tällä alalla niin, että erityisesti tiedonkeruuta parannettaisiin ja seurattaisiin paremmin eh, ohjauskauden puitteissa tätä asiaa ja sitten parhaita käytäntöjä jaettaisiin ja annettaisiin lisää varoja ja sille esifille ja EFSille. Tässä oleellisimmat elementit komission aloitteesta. Haluaisin kiittää teitä tarkkavaisuudestanne. Ja lopuksi sanoisin vielä, että olemme tietoisia siitä, että maiden kulttuuri on erilaista ja järjestelmät ovat erilaisia, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että yhteistyön tekeminen, parhaiden käytänteiden jakaminen on tärkeää, jos halutaan parantaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja jos on päästä näistä haasteista yli, niin tämä varmasti voi tällä lailla onnistua. Kiitos. Thank you. Uh, eh, Just. Kiitos. Oikeuspääosasto on täällä, vai eikö?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 Thank you for being here. Please take... Hienoa, että olette täällä. Istutukaapa ja sitten saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tai te sanotte. Kiitos tässä vaiheessa. Olemme käyneet läpi tämän aloitteen pääpiirteet. Ja en nyt ole aivan varma, haluatteko syventää tätä enemmän. Tämä on osa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Se on sekoitus oikeudellisia välineitä ja muunlaista tukea, josta me jo keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämän aloitteen päätavoite Euroopan sosiaalisten, sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa on edistyä entisestään sukupuolten välisessä tasa-arvossa, työ- ja perheelämän yhteensovittamisessa ja edistykselle on tilaa, vaikka jotain edistysaskelia on saavutettu. voidaan tukea edistystä tähän suuntaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten annan puheenvuoron esittelijälle, työllisyysasiavaliokunnan esittelijälle, edustaja Kasalle EPP-ryhmästä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on tämän esityksen tehnyt ja haluan kiittää myös näistä esityksistä. Ehdotus, joka on sekä oikea-aikainen että välttämätön, jotta voidaan saada paremmat, parempi tasapaino <coughs> aikaiseksi työperheelmän välillä, kuten loman ja joustavan työajan suhteen. Ja samalla, että voidaan heis, heijastella yhteiskunnassa tapahtuvia työelämän muutoksia. Lisäksi ehdotuksen tarkoituksena on lisätä perheolosuhteisiin liittyviä lomia ja joustavia työaikoja miehille. Naisten aliedustus työmarkkinoilla on tärkeä. Asiahan tulee puuttua ja samalla pyrkiä yhdistämään työ- ja yksityiselämän velvollisuuksia. On tärkeää, että työmme heijastelee tätä todellisuutta tasapainoisella tavalla kannattaa myös huomioida se, että kyseessä on ensimmäinen ehdotus, joka on sosiaalisten oikeuksien pilarista tullut, joka juuri toimielimet ovat viime marraskuussa allekirjoittaneet. Kuten me saaneet nähdä tämän, tästä ehdotuksesta, se ottaa esille uusia elementtejä, joiden avulla pyritään puuttumaan niihin virheisiin, jotka löytyvät työ- ja yhdistämisestä sekä työntekijöillä että hoitajilla. Ja monet näistä asioista ovat sellaisia, joista juuri keskustellaan eri sidosryhmien kanssa. Työ on käynnissä ja paljon enemmän neuvonpitoa tarvitaan, jotta voidaan saada aikaiseksi oikea tasapaino. Haluaisin erityisesti kannattaa sitä, että tässä on varsinkin otettu huomioon nämä hoitajat, jotka ovat yhä suurempi osa kansastamme. Kun puhutaan isyyslomasta, se mitä on ehdotettu, minun mielestäni tämä on toteutettavissa oleva edistysaskel ja minä uskon, että se voidaan saavuttaa. Ehdotus siitä, että Joustavat työolot ulotetaan koskemaan kaikkia työtä tekeviä vanhempia. Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja varmasti pienellä hienosäädöllä voidaan päästä eteenpäin tässä ehdotuksessa, joka heijastelee muutoksia työmenetelmissä ja pyrkii yhdistämään siis työ- ja perhe-elämän paremmin. Toisaalta odotan, että saavutetaan jonkun verran kompromisseja näistä niin sanotuista ei-siirrettävistä neljän kuukauden vanhempainlomasta verrattuna tämän hetken yhden kuukauden lomaan. Tästä täytyy keskustella enemmän eri sidosryhmien kanssa, jotta löydetään oikea tasapaino, joka on toimiva molemmille osapuolille. Toinen osio, joka saattaa vaatia lisäkäsittelyä on sairauslomakorvausten määrä. Tämä saattaa olla asia, joka vaihtelee yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Lisäksi minulle on selvää se, että meidän täytyy käydä lisäneuvonpitoa tästä asiasta, jotta voimme saada paremman näkemyksen eri käsityksistä. Ja yhteenvetona haluaisin korostaa sitä, että tavoitteena niin on löytää tasapaino, joka ei siis sinänsä tule olemaan suinkaan helppoa. Sen välillä, että on oikeus yhdistää työ- ja perhe-elämä ja samalla saada teollisuuden toiminta hyväksi, varsinkin pk-yrityksistä. Yrityksissä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kasa. Then I... Kiitoksia edustaja Kasa ja sitten SNDn esittelijä Maria Arena, ole hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tässä ollaan myöhässä. Joskus on vaikea tasapainottaa jopa työelämän eri osioita keskenään, kun menee valikuntien välillä eh, pyrkii sukkuloimaan. Siis eh, haluaisin kiittää rakkaassa tästä tärkeästä asiasta, mitä on käsitelty. Tämä on todella oleellinen. Ranskassa on asiaa tutkittu ja tämä Ranskan tutkimus varmaan pätee muihinkin Euroopan maihin ja se osoittaa, että 57 prosenttia palkansaajista kertoo, että heillä on ongelmia tehdä hallinnollisia tehtäviä ja 50 prosentilla on vaikeuksia tehdä eh, kotitöitä ja suurella määrällä on täysin mahdottomuus tehdä näitä kotitöitä, ei löydetä tarpeeksi aikaa. 51 prosenttia palkansaista on sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa olla omaisten kanssa ja 40 prosenttia sitä mieltä, että on vaikea järjestää elämää työn ulkopuolella. Ja pitääkö tässä nyt sitten tappaa itsensä työnteolle vai pitäisikö tehdä töitä ja sitten pystyä sen takia elämään paremmin. Tämä on mielestäni tämä jälkimmäinen kyllä kaikista olisin tavoitteen pitää pyrkiä, että tehdään töitä, mutta siksi, että se parantaisi elämää. Ja minä haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta. Meillä on tämä dramaattinen tilanne lainsäädännön alussa, kun eh, refit-prosessin kautta eh, uhratin tämä äitiysvapaa-asia. Sanoin, että tämä on dramaattista siksi, että sekä parlamentissa että komissiossa oli tehty hienoa työtä, mutta kun neuvosto ei asiasta ollut innostunut, asiassa ei päästy eteenpäin. Tästä huolimatta komissio on nyt tehnyt aloitteen, koska komission jäsen on täysin tietoinen siitä, että kyseessä ei ole ainoastaan ongelma saattaa yhteen näitä elämän osa-alueita, vaan tämä on ongelma myös yrityksille, tämä on ongelma miesten ja naisten välillä työelämässä. Ja siksi tässä kokonaisuudessa huomioidaan eh, asia, joka koskee yritysten kilpailukykyä. Jos yli 50 prosenttia työntekijöistä kokee voivansa huonosti töissä, niin he eivät pysty tekemään kaikkea sitä, mitä heiltä odotetaan. Jos tutkinnon suorittaneet naiset eivät pääse työelämään, niin tämä on kyllähän suor, suoran rahan haaskausta, sillä jos maksetaan näin eh, tutkinnoista ja opinnoista, joita ei sitten arvosteta. Ajatelkaapa vaikka naista, jolla on kolme lasta, niin naiset, joilla on kolme lasta, heidän osaistumisensa työelämään alenee 50 prosentilla, mutta mies, jolla on kolme lasta, heidän työllisyysasteensa menee 80 prosenttiin. Eli tämä on todella stereotyyppistä ja nyt on ryhtyä toimiin perhe liiga, joka on mukana Euroopan laajuisessa yhteistyössä, on muistuttanut kolmesta tärkeästä pilarista. Ensinnäkin tarvitaan kymmenen päivän isyysloma, josta maksetaan korvaus. Isät on saatava perheisiin mukaan, heillä on siellä oma roolinsa, mutta tiedetään, että jos näitä vapaita ei tehdä pakollisiksi, niin yrityksen eh, sosiaalinen paine johtaa siihen, että näitä vapaita ei oteta välttämättä, ja jos näitä ei oteta, niin eh, hän ei todellakaan jää pois ilman korvausta, koska siinä on suuri menettävä rahamäärä. Ja toinen asia on sitten vanhempainloma. Tiedän, että tästä eh, siirtomahdollisuudesta on puhuttava, mutta tällä hetkellä vanhempainlomaa käyttää Euroopassa 2,7 prosenttia miehistä. Eli kun katsotaan vanhempaan lopaan, niin ainoastaan 2 prosenttia miehistä käyttää sen. Eli lisätäänkö tähän vielä mahdollisuus siirtää se pois. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aina kun siirtomahdollisuus tulee, niin sitten se siirretään naisille. Ja tämä on sellainen keskustelu, jota on nyt todella käytävä. Miksi halutaan tällainen loma? Ja on tärkeää saada miehet mukaan tähän vanhempaan lomaan. Ja nyt ollaan todella kaukana tasa-arvosta vanhempainlomassa ja vanhempainlomakorvaus on hyvin tärkeä. Tämä siitä syystä, että no, jotkut sanovat, että tämä tulee kalliiksi yrityksille ja tämä on yksi niistä syistä, miksi mielestäni komission ehdotuksessa on tehty, otettu sellainen ajatus, että pitää lähteä liikkeelle solidaarisuudesta – Eli sosiaalisen suojelun ja solidaarisuuden järjestelmien kautta tämä maksu pitää suorittaa, ei niin, että yksittäiset yritykset joutuisivat maksamaan. Ja minä ymmärrän, mitä Kasa, edustaja Kasa sanoi, että PK-yrityksille tämä voi olla todellinen taakka, jos tämä on vain yksittäisen yrityksen maksettava. Ja siksi on tärkeää, että tässä on yleistä yhteisvastuuta. Mutta tämä korvaus on tärkeä, sillä jos korvausta ei makseta, niin tällä hetkellä käy niin, että ei ole yhteisvastuuta ja kotitaloudet joutuvat tästä maksamaan ja naiset joutuvat maksamaan. Ja kun tästä ei saada korvausta, niin sitten perheet köyhtyvät, koska naisten on poistettava työelämästä. Ja kun tässä sanotaan, että siitä on maksettava, niin ymmärrän mitä yritykset sanovat, mutta ymmärrän myös niitä kotitalouksia, missä ollaan köyhyysrajan alapuolella, jossa on vanhempain, anteeksi, perheessä on vain yksi vanhempi ja on pakko pitää huolta lapsista, niin ei ole minkäänlaisia vaihtoehtoja. Yksilö joutuu tästä maksamaan niin tässä on tämä argumentti tietysti, että kuka pannaan maksumieheksi, mutta minusta tässä pitäisi olla ykköstason e, yhteisvastuu, joka on yritys, eikä nollatason yhteisvastuu, joka tarkoittaa, että ihminen itse, nainen, äiti, äiti, joka on lapsista vastuussa, joka joutuu tämän maksamaan, joka köyhtyy siksi, että hänellä on lapsia ja sitten on syntyvyysaste, joka on alle kaksi lasta eh, Euroopassa. No tuskin tämä nyt yllättää. Nyt pitää parantaa perheiden hyvinvointia ja näin voitaisiin syntyvyysastettakin parantaa. Ja sitten jos ajatellaan sosiaalisia suhteita, mm, Euroopassa sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä Eli hoivatyön tekeminen on myös tärkeää. Pitää voida hoivata sellaista omaista, joka on vaikeassa tilanteessa, joka tarvitsee hoitoa esimerkiksi sairauden takia. Tämäkin on osa meidän sosiaalimalliamme. Sitäkin olemme eh, muokanneet ja tämänkin pitäisi olla maksullista. Eli voin kyllä ymmärtää, mitä tässä esittäjäkin sanoo, pitää asioita käsitellä ja mm, parannella, sillä tämä on sellainen aloite, joka on Junckerin komission ja tämän parlamentinkin tärkeitä asioita niin, että saadaan Euroopasta todella sosiaalinen Eurooppa, josta puhuttiin Göteborgissa ja muualla, mutta nyt tarvitaan tällaisia konkreettisia toimia työntekijöille, yrityksille, äideille ja tietysti lapsille. Kiitos oikein paljon tästä rakentavasta yhteistyöstä. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Stanska, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tämän luonnoksen esittelystä. Eikä tämä ainoastaan mahdollista naisille osallistumista paremmin työmarkkinoilla. Se on myös tulo, joka voi vahvistaa perheitä, jos puhutaan isuuslomasta ja mahdollisista erilaisista joustoista. Puhutaan myös siitä, että perhe voi viettää enemmän aikaa yhdessä. Eli isä ei ansaitse pelkästään rahaa, vaan hän voi myös viettää yhteistä aikaa. Mielestäni on tärkeää tässä ehdotuksessa sanotaan, että on huomioitava PK-yritysten edut niin, että kummatkin kummankin etu tulee huomioitua sekä perheiden etu että yritysten tai työnantajien etu. Minä teen paljon työtä vammaisten kanssa ja omaishoito ja sen asema on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on paljon omaishoitajia, jotka joko joutuvat tekemään vähemmän työtä tai luopumaan työnteosta kokonaan. Siksi on tärkeää, että heidän asemansa parannetaan. Samoin yrittäjät. Yrittäjänä toimiminen on näiden ihmisten tulo ja he eivät silloin yrittäjänä pysty er- joitakin, eh, joistakin näistä toimista hyötymään. Siksi haluaisin tämänkin asian ottaa huomioon. Odotan jo kovasti yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Renate Weber ei ole täällä. Tanja González Peñas. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös esittää kiitokset komissiolle siitä, että voimme käydä vuoropuhelua tämän direktiiviehdotuksen pohjalta. Mielestämme se on oikein mielenkiintoinen ehdotus ja kansalaisyhteiskunta on osoittanut siihen paljon kiinnostusta, myös perheet. Tässä on paljon myönteistä, mutta minun on kuitenkin sanottava, että meidän kannaltamme tässä on kyllä nyt ihan perustavanlaatuinen ongelma. Eli komissio on monta vuotta tehnyt mahdottomaksi äitiysvapaan uudistamiseen. Olisi ollut tärkeää yhdistää olemassa olevat direktiivit siitä syystä, että tässä pitäisi lähteä siitä, että tar- mahdollisimman hyvin jaetaan hoitotyö miesten ja naisten välillä. Nykyään suurin osa siirtokelpoista vapaista jää naisille. 9 prosenttia on naisia ja miehet käyttävät näitä siirrettäviä osia ainoastaan silloin, kun niistä maksetaan yli 80 prosentin korvaus. Minusta tässä pitäisi hyvin selvästi jakaa uudelleen nämä hoivatyöt, jotta tämä vaikuttaisi naisen asemaan työmarkkinoilla. Jos lasten hoito ei jakanut tasapuolisesti, niin naisten on hyvin vaikea tulla samalla tavalla mukaan työelämään. He ovat pois sieltä pitkään ja urakehitys keskeytyy. Tässä ehdotuksessa jätetään äitiysvapaadirektiivi kokonaan pois käsittelystä ja puhutaan vain vanhempainvapaista, ikään kuin tässä voitaisiin jakaa, eh, erottaa toisistaan tämä äitiys- ja vanhemmuus käsite ja tämä ei mielestämme ole näin, sitten olemme huolestuneita joistain seikoista. Pidämme siitä, että tätä hoivavapaata ei voida vanhempien välillä siirtää, mutta tässä on kuitenkin tiettyjä esteitä, jos ajatellaan äitiysvapaata, kymmenen päivää on isille, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia, mutta naisilla on kuitenkin kaksi pakollista viikkoa ja tämä ei ole nyt tasa-arvoista. Mitä tulee vanhempain vapaaseen, jonka voi käyttää 12 vuoden kuluessa? No, me suhtaudumme aika skeptisesti siihen, miten vanhemmat nämä vapaat käyttäjät, ne pitäisi käyttää siinä vaiheessa, kun tuolla tarvitaan vuorokauden ympäri hoitoa ja hoivaa. Toivottavasti tämmöisessä ei käy niin, että näitä käytetään sitten silloin tällöin, kun jotain vapaata tarvitaan ja naiset joutuvat kuitenkin tämän hoitotyön tekemään. Ja meillä on sellaisia tietoja, että miehet käyttävät nämä vapaat ainoastaan, jos niistä maksetaan yli 80 prosenttia korvausta ja korvauksen pitäisi olla mielestämme 100 prosenttinen tai vähintään 80 prosenttinen. Olemme huolestuneita muistakin seikoista. Tämä joustava työ, se ei saa johtaa siihen, että pitäisi olla täysin käytettävissä kotoa käsin tai mistä tahansa käsin, jos on tällaista joustotyötä siis. Ja se, että ei ole viittauksia eh, yksinhuoltaja perheisiin, ne pitäisi mainita täällä erikseen. Se, että yksinhuoltaja perheiden pitäisi voida joku ulkopuolinen valita näitä vapaita käyttämään ja sitten täällä ei viitata itsenäisiin työntekijöihin ja koko ajatus tästä tämä perhekäsite, jota käytetään, meidän mielestämme se on hyvin Eh, rajoittunut ottaen huomioon, kuinka moninaisia perheet nykyään ovat. Mielestämme sen pitäisi olla laajempi, avoimempi, niin että esimerkiksi ihminen, joka tarvitsee hoivaa, silloin kun kyseessä on hoivavapaa, niin tämä henkilö voisi valita oman hoivaajansa. Joskus läheisempi ihminen voi olla joku ystävä tai eh, naapuri kuin joku, joka, johon on läheinen sukulaissuhde. Nämä asiat tässä huolestuvat, huolestuttavat, mutta on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle tästä ehdotuksesta, joka on myönteinen. Kiitos. Thank you, Madam Zanoka. Kiitoksia, edustaja Zanoka. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietenkin innostuneena otimme vastaan komission ehdotuksen. Minun on sanottava, että olin yhteisesittelijä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, jonka otsikko oli luoda tasa-arvoiset markkinaolosuhteet, jotka edistävät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Se hyväksyttiin vuonna 2016. Meitä oli Klaksi esittelijä, minä työllisyysasianvaliokunnasta ja Vilja Vinkevichute naisten asianvaliokunnasta. Kun työstimme tätä asiakirjaa, meillä oli hyvin paljon keskusteluja, joita meillä tulee olemaan nyt myöskin. Ne käsittelivät vanhempainlomaa, siirrettävyyttä, hyväksytä vai ei. Ehdotus, josta parlamentin enemmistö äänesti, oli osittain siirrettävä, mutta suurin osa ei ollut siirrettävissä. Ja muita, muistakin ongelmista puhuimme. Nyt mainitsen vain ryhmäni kannan, Euroopan vapaan allianssin kannan. Me teemme yhteistyötä työtä varjoesittelijän kanssa, joka tekee lausunnon naisten asian valiokunnassa. Sen jälkeen, kun olin kuullut eri kansalaisjärjestöistä, edustaja Kasaa, meilläkin oli paljon mahdollisuuksia tehdä tätä ja äh, jatkossakin tulee olemaan. Tietenkin äitiysloma olemme tyytymättömiä, että siitä, siihen ei puututa, mutta kaikki tiedämme, mikä ongelma oli. Nyt sitten isyysloma. Isyyslomaehdotus. Me emme ole tyytyväisiä tähän korvaukseen sairauskorvauksen tasolla, koska tuo taso on hyvin erilainen eri maissa. Minimi on 40 prosenttia palkasta ja haluaisimme keskustella – teidän kanssanne ja ehdottaa jotain vähän korkeampaa tasoa, vähintäänkin 60 tai 80 prosenttia palkasta. Sitten vanhempainlomasta käydään varmaankin kovin keskustelu siirrettävyydestä. Jotkut kansalaisjärjestöt vaativat, ettei olisi minkäänlaista vanhempainloman siirrettävyyttä – Joten ymmärrämme, että jonkinlainen kompromissi on saatava aikaan parlamentin ehdotuksessa. Ja me tulemme sitä työstämään. Sitten korvaukset, sama koskee isyyslomaa koskee samaa kuin isyyslomassa. Sairauskorvaustaso on liian alhainen ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Haluaisimme, että otetaan mukaan myös yksinhuoltajat ja erityisolosuhteet yksinhuoltajille – Tämä on puute komission ehdotuksessa, että siinä ei puututa yksinhuoltajiin. Me haluaisimme ehdottaa pidempää lomaa yksinhuoltajalle, esimerkiksi kahdeksan kuukautta, ja sitten tälle yksinhuoltajalle mahdollisuus jakaa tämä loma jonkun henkilön kanssa, jonka hän valitsee. Kyseessä voi olla sukulainen tai eh, rekisteröityy eh, tai ei rekisteröity parisuhde joku naapuri tai läheinen äh, yksinhuoltajan erityistilanne on otettava huomioon, jotta tätä henkilöä voidaan tukea eikä häntä jätetä yksin, kuten äh, edustaja Arenakin kertoi. Yleensä kyseessä on nainen, joka jätetään yksin ongelminen. Sitten äh, omaishoitajien äh, loma, äh, vapaa, tämä on uusi ilmiö, joka otetaan käyttöön Euroopan tasolla. Olemme jo kertoneet tästä ihmisille. He arvostavat tätä kovasti. Tämä viisi päivää voi olla ainoastaan jonkinlainen pilottihanke, eh, jota sitten kehitetään eteenpäin ja joustavat työskentelyjärjestelyt, hyvä ehdotus, mutta meidän pitäisi myös vahvistaa tänne työntekijän oikeus vaatia sitä, että hän saa palata sataprosenttiseen työaikaan, jos hän niin toivoo. Tässä meidän kantamme ennen keskusteluja esittelijän kanssa. Kiitoksia. Sorry to have to, to... Kiitos. Anteeksi, että minun on sanottava tämä, mutta yrittäkääpä nyt keskittyä, koska meillä ei ole muuten aikaa antaa jokaiselle puheenvuoro, jos puhutte liian pitkään. Laura Aga ei ole täällä EFDDstä. Joel Melan, e NFstä on täällä, olkaa hyvä. Oui, merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, olen hiukan myöhässä, koska olen toisessa valiokunnassa, enkä valitettavasti kuullut tätä esitystä. Ja näen kuitenkin sen lähtökohdan, joka meillä tässä on, eli Euroopan unionin tahto ehdottomasti päästä naisten ja miesten välisen tasa-arvoon myös sellaisessa asiassa, joka vaikuttaa olevan niin, että vapautetaan naisia ja palvellaan miehiä. Haluaisin erityisesti vedota siihen, että on erittäin vaikea löytää tasapaino miehelle tai naiselle, joka työskentelee. On vaikea yhdistää työelämä ja perheelämä ja sitten mahdollinen hoitotehtävä silloin, kun pitää hoitaa vanhempia tai lapsia. Nämä ovat erittäin hankalia tilanteita ja ymmärrämme täysin, että tässä suhteessa ihmiset haluavat myös ottaa sosiaalisen elämän jatkaa työelämässä. Kysymys on asiasta, jota ei tule missään tapauksessa määritellä kuin direktiivien tai tekstien tai muiden säännösten kautta. Tässä kysymys on jokaisessa jäsenvaltiossa siitä, että luodaan sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollisimman pitkälti auttaa joko rahoituksellisesti tai muulla tavalla auttaen ottaa hoitonsa näitä henkilöitä ja mahdollistaa sen, että ihmiset voivat käydä töissä. Nämä tilanteet ovat usein sellaiset, että niitä ei voi ennalta arvioida ja näin voidaan pysyä myös työelämässä mukana. Ei ole työntekijöiden, äh, anteeksi, työnantajan tehtävä mahdollistaa tällaisen, vaan onpa kysymys sitten äh, vanhempailomasta tai muusta sitä sääntöjä helpotetaan ja jokainen jäsenvaltio voi katsoa näitä eri tapauksia, on niin paljon erilaisia, erityisesti jotka ovat seurausta väestön ikääntymisestä. Eli kaikki joustavuusehdotukset ja yksinkertaisen puitteiston ehdottaminen, joka mahdollistaa sen, että voidaan yhdistää sekä työelämä että perheelämä, elämä ovat tietysti tervetulleita, mutta samalla on myös totta, että ei voida ajatella, että tällaiset hoitolomat tai perhelomat estäisivät sen, että työnantajat eivät voi hyvin hoitaa omaa yritystään. Kiitoksia. Thank you. We have now listened to the... Kiitos. Me olemme nyt kuulleet työllisyyspääosaston ja oikeuspääosaston puheenvuorot ja myös työllisyysvaliokunnan esittelijän ja varjoesittelijän puheenvuorot ja nyt pääsemme naisten asianvaliokunnan esittelijän ja varjoesittelijän Koslovskaan. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. On sanottava, että tämä on sellainen harvinaislaatuinen tilanne, että työmarkkina-asioita säädellään sellaisin argumentein, joissa viitataan naisten oikeuksiin. Eli tämä on nyt hieno asia ja on totta, että roolien yhteensovittaminen koskee naisia. Nainen, jolla on lapsia, hänellä on vaikeuksia soittaa yhteen oma yksityiselämä ja työelämä, mutta tämä ei koske naisia, anteeksi miehiä, vaan tämä on naisten oikeuksien kannalta merkittävä ehdotus. Ja kulttuurisesti naiset ovat vastuussa perheistään, mutta ei kuitenkaan ole mitään takuuta siitä, että heillä on tulon lähde, kun he hoivaavat lapsiaan tai omaisiaan, eli naisten on käytävä töissä ja Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin vastuulla pitäisi olla se, että sanaksi työtä ja työllistymistä ja pitää päästä näistä esteistä eroon. Emme ole tähän asti puhuneet paljonkaan yksityiskohdista, mutta on puhuttu tästä siirto-oikeudesta. Tämä on tärkein osa tätä koko ehdotusta, koska miehillä ja naisilla on erilainen asema työmarkkinoilla ja heidät nähdään erilaisina, eli että heillä on erilaisia oikeuksia erilaisiin vapaisiin. Ja kuten sanoin aikaisemmin, mies, joilla on lapsia, häntä pidetään Eh, tätä pidetään myönteisenä seikkana. Jos hän on lapsia, niin katsotaan, että hän on vastuullinen, mutta jos naisella on lapsia, niin hän on eh, ikään kuin riski työnantajalle. Tämä siitä syystä, että ajatellaan, että riskinä on se, että otetaan vapaata ja naisen naisen kohdistuvat riskit pitäisi kohdistaa myös miehiin ja pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta miehet käyttäisivät näitä mahdollisuuksia vapaita ja näin työmarkkinoilla sitten olisi oikeudenmukaisempi eh, mielikuva näistä asioista. Eli tämä isyysloma on todella tärkeä, ei ainoastaan perheen osalta, sillä eh, se, että on isä, joka on sitoutunut isyyteen, tämä on evoluution kannalta uutta sitä pitää tukea. Tämä ei ole vain perheiden kannalta näin. Lapsetkin tarvitsevat isiä, mutta tiedämme, että jos me päätämme isyyslomista, niin näin arvostamme naisia paremmin työmarkkinoilla heidän asemansa työmarkkinoilla tulee tasa-arvoisemmaksi. Ja lopuksi sanoisin vielä, että olen varma, että tässä tehdään hyvää yhteistyötä tämän asian osalta täällä on joitain seikkoja, esimerkiksi tämä siirtokelvottomuus, se on merkittävä, siihen liittyy joitain kysymysmerkkejä, sillä yhtäältä on tärkeää, että meillä pitää olla riippumaton oikeus näihin omiin vapaisiin, mutta pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus, että olisi yhteisiä vapaita ja hoidetaan eh, varsinkin eh, vauvoja. Joissain maissa tämä on mahdollista. Eli isyys- ja äitiyslomat voidaan käyttää samanaikaisesti ja molemmat lapset hoivaavat lapsia sitten yhdessä. Tämä on perheiden kannalta tärkeää, mutta jos siirto, kelvottomuus on täydellinen, sitten tällaista ei voitaisi tehdä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että on hienoa, että entisen direktiivin sijaan saadaan tämä kunnianhimoisempi ehdotus, mutta pieni ongelma kuitenkin on, tässä on tämä minimitaso. Komissio voi eh, säätää asioita, jotka liittyvät vanhempain lomaan myös näin minimitasolla, eli tämäkin pitää huomioida. Kiitos. Kiitos ja Agnes Jongero sitten. Olkaa hyvä. That was not what I intended. No, en aikonut näin että koska sosiaalista demokraatteista Mari Areena jo esitti jo ryhmämme näkemyksen. Minä pyysin vain puheenvuoroa, jotta voin selventää kolmea asiaa komission kanssa. Toivottavasti näin voin tehdä. Niin, mutta te puhutte siis nyt naisten asianvaliokunnasta, ettekä työllisyysvaliokunnan näkökulmasta. No sitten teidän on odotettava. Tekö olette tässä asemassa. Sitten teidän pitää odottaa Agnes, anteeksi vaan. Ja te olette sitten hänen tilalla. Oh, Ei kun minäkin tulin myöhässä, enkä kykennyt, kykennyt siis osallistumaan tähän keskustelun enkä ole FEM-valiokunnan edustaja. Halusin vain ottaa esille yhden asian, jota kannattaisi pohtia sillä se keskustelu, jota tässä käydään, se koskee perhe- ja työelämän yhdistämistä. Se pitkälti pyörii ympärille vanhempainlomaoikeuksien sellaisen ympärillä, mutta haluaisin ottaa esille tärkeän osion ja kiitoksia komissiolta, että se on tämän tekstin esittänyt, joka koskee taloudellista puolta. Ranskalainen suhdanneanalyysivirasto on analysoinut tilannetta ja olen katsonut kaikkia eri toimialoja. kysymys, joka sille esitetty on, että haluatteko enemmän vastuuta ö, työpaikallanne? 70 prosenttia olivat kyseessä, että miehet ja naiset vastasivat ei. Ja näiden työntekijöiden perustelu oli pelko siitä, että vastuun lisääntyminen työntekijöiden, työn, yrityksen sisällä johtaa nimenomaan siihen, että tämä tasapaino työ- ja perhe välillä häiriintyy. Eli monet ovat tässä jo huolissaan. Kysymys on myös taloudellisesti tärkeästä asemasta, asiasta, että löydetään Euroopanen sopimus ja löydetään tasapaino näiden kahden asian välille. Ja voin kyllä vakuuttaa teille sen, että tulevat sukupolvet, nuori sukupolvi, on paljon kauempana kuin me tästä jatkuvasta uran rakentamisesta ja mieluummin haluavat paljon tasapainoisemman perhe-elämän ja he ovat kyllä aivan oikeassa näin halutessaan. Thank you. Uh, Mr. Gerike is not here. Um, Kiitos edustaja Gerikeille paikalla. Ja sitten Beatrice Becerra, Pasterehä ei hänkään ole paikalla. Ja Kosta Nekkakunla, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle näistä tiedoista. Meillä on tässä edessämme varmaan yksi tärkeimmistä eurooppalaista äh, lainsäädäntöehdotuksista. Kyse on työ- ja äh, yksityiselämän yhteensovittamisesta äh, vanhemmille ja omaisia hoitaville. Viime vuonnahan me oma mietinnön puitteissa asiasta puhuimme ja silloin komissio kertoi, että tämä direktiivi oli tuloillaan. Valitettavasti tämä uusi direktiiviehdotus joutuu kattamaan erilaisia asioita – ja korvaamaan äitiyslomadirektiivin, mutta valitettavasti se on jäänyt kauas odotuksista. Jos katsotaan olemassa olevaa lainsäädäntöä EU:ssa, joka koskee sosiaalioikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, niin silloin kyllä kysyn itseltäni, että voisiko komissio ehkä kertoa meille Miten se aikoo järjestää vanhempain loman niille työntekijöille, joten työsopimus on määräaikainen. Ja eikö ole hankalaa? Tehän nyt haluatte tällä ehdotuksella toisaalta yhdistää työelämän ja yksityiselämän, mutta samalla kuitenkin puratte sääntelyä työntekijöiden ja työnantajan välisessä suhteessa. Kuinka tämän on tarkoitus onnistua, jos työelämä ei enää ole minkäänlaisten sääntöjen alainen, niin ei se sitten kyllä ole yhteensovitettavissa yksityiselämään. Ja äitiysloman kohdalla meidän on oltava varovaisia. Me saa valehdella itsellemme. Tämähän koskee pääosin pelkästään, tämähän koskee pelkästään äitiä ja tämä johtaa siihen, että hän sitten pääosin jää kokonaan pois työmarkkinoilta. Sitten kun on kyse perheistä, on hyvin heikkoja perheitä yhteiskunnissa, joita on myös suojattava, ajattelen. Perheitä, joissa vanhemmat tai lapset ovat vammaisia. Mikä tilanne siellä on? Kahdeksan artiklassa tässä ehdotuksessa puhutaan korvauksista, mutta miltä pohjalta korvataan? Bulgarian tulotason vai Luxemburgin tulotason pohjalta? Thank you. Kiitos. Ja Ernest Urtasun, onko hän paikalla? Ei. Daniela Ajuto EFDDstä, ei. Milen Trosinski ENFFstä, ei hänkään. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsemme tähän puhujalistaan ja edustaja Jungeros. Like I said. Kiitos ja kuten totesin, poliittista näkemystä on kysytty. Minä vaan pohdin sitä, että kolme osaa tästä ehdotuksesta. Yksi itse ehdotus käsittelee loman aikaisia korvauksia. Että se olisi sairauslomatasoista kysymys. Onko komissio myös määritellyt sen, kuka viulut maksaa? Kysyn tämä siitä syystä, että tulen maasta, jossa sairauslomakorvaukset ensimmäisen kahden vuoden ajan ovat työnantajien harteilla. Ja työnantajat sanovat, että miksi meidän pitäisi maksaa. Eli voinko olettaa, että teidän puoleltanne Kysymys on maksun tasosta, eikä siitä kuka vastuussa itse maksuista. Eli tässä voisi olla myös sellainen tapaus, että tämä kollektiivinen sosiaaliturva maksaa. Toinen kysymys minun puoleltani. Voiko jollain tavalla ennakoida tätä neuvoston toimintaa, sillä olemme kuulleet joka huolestuttavia viesteitä siitä, että jäsenvaltiot muodostavat samanmielisten ryhmittymiä, vaikka en tiedä miten Macron ja Puolan hallitusta voidaan pitää samoin ajattelivina. Voitteko tähän ottaa toki kantaa? Kolmas kysymykseni olisi, että jos me onnistumme tässä kysymyksessä, merkitsisikö se sitä, että esitettä myös ehdotuksia äitiyslomasta. Uh, Mr. Batten, you have had your... Edustaja Batten, teillä on ollut jo kolme minuuttia aikaa. Ette siis ole enää siellä puhelistalla. No näin. Nyt ilmeisesti olemme käyneet tämän puhujaluottelon läpi. Meillä olisi vielä muutama sana. Tai Šojdrova vielä. Olkaa hyvä. Slova. Ja budu stručná, protože se domnívám, že ten návrh... Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on oikein hyvä panos komissiolta. Se reagoi tähän tilanteeseen ja sen pitää auttaa auttaa tässä työ- ja perheelämän tasapainottamisessa. Eli minusta tämä on oikein myönteistä, jos ajatellaan isän is, isyyslomaa, niin kymmenen päivän aika kunnianhimoinen aika. Meillä Tsekissä on otettu viisi päivää käyttöön ja sekin on ollut hankalaa. Eli se, että kymmenen päivää saataisiin aikaiseksi, niin se on ihan hyvä. Ja sitten neljän kuukauden vanhempainloma, jota ei voida siirtää toiselle ja on hyvä, että tätä laintetaan 12 ikävuoteen. Ja tämä koskee myös omaishoitoa ja omaishoitovapaata. Ja sitten tämä joustopyyntö tai lyhennetty työaika. Siitä voi olla paljon hyötyä juuri näille vanhemmille, joilla on pieniä lapsia. Ja on hyvä myös tämä kappale kahdeksan tai siitä, että pitää olla asianmukainen korvaus, eli jäsenvaltiot voivat ymmärtää, että tämä on mikään symbolinen korvaus, vaan todella sellainen korvaus, joka liittyy tai joka on sidoksissa sairaus vapaa korvaukseen. Ja sitten jäsenvaltioiden ajatukset tältä osin ovat tässä auki. Tässä myös työmarkkinaosapuolia koskevia kysymyksiä. Tsekin tasavallassa, kun pyrimme tämän ottamaan mukaan, niin tämä kotoa työskentely, sitä vastustivat ammattiliitot. Minusta tämä toimenpide on kuitenkin hyvä. Hyvä, että tämä ajatus on otettu tänne mukaan. Voi olla joitain eh, jännitteitä kyllä ammattiliittojen suuntaan. On harmi, että ne ovat kieltäytyneet tällä alalla tästä toimesta. Kiitos ja sanoisin sitten vielä muutaman sanasen itsekin. Minä olen Ruotsista ja Ruotsi on tunnettu maa, siksi, että meillä on hyvä vanhempain vapaa järjestelmä. Ja kun Brysselissä, Ruotsissa tai missä tahansa käydään keskusteluja, niin joskus tulee vastaan sellainen argumentti työnantajilta, että he eivät tästä pidä, koska he sanovat, että tästä ei saada mitään taloista etua tästä järjestelmästä, mutta mistä tämä on hyvin lyhytnäköinen ajattelutapa, koska vanhempain loma ei ehkä vaikuta myönteisesti vuosi neljännes tuloihin kussakin yrityksessä, mutta siellä on kuitenkin suuri vaikutus yrityksen pitkäaikaiselle mahdollisuudelle pitää lahjakkaat työntekijät siellä, pitää naiset työmarkkinoilla ja kaiken kaikkiaan työntekijöiden hyvinvoinnille. kyllä nykyaikaiset yritykset tämän ymmärtävät, niin kuin komission jäsen Jurovakin sanoi, kun hän tämän ehdotuksen esitteli. Ikean tyyppiset yritykset laajalti tukevat vanhempain vapaa ehdotusta ja suuri osa Ruotsin talouden vahvuudesta johtuu siitä, että me teemme sekä miehille että naisille mahdolliseksi sen, että voidaan yhdistää perheelämä ja työelämä. Ja Ruotsissa menee taloudellisesti hyvin. Ja tutkimus on osoittanut, että sukupuolten tasa-arvon parantaminen parantaa BKT aivan suoraan vanhempain vastuu on sinänsä investointi, eli tämä talouden argumentti on sellainen, että sitä toivottavasti ei nyt kovinkaan paljon kuulla. Ja sitten on myös mahtava hankkia lapsia, ja kun me olemme äitejä ja isiä, niin haluamme tietysti lasten kanssa olla mahdollisimman paljon, mutta tästähän ei välttämättä aina ole kyse, kun kiistellään. Minä itse asiassa synnytin toisen tyttäreni, kun olin 44-vuotias ja olin nyt ministeri Ruotsin hallituksessa. Ja hänestä on, hän on kuitenkin hieno tyttö ja minulla on hieno aviomies. Ja minä olen Eh, hyvin työtelijäs EU-parlamentaarikko niin kuin kaikki muutkin. Eli jos me pitäydymme nyt näihin seikkoihin, eikä vain se, että tässä puhutaan miehistä ja naisista ja perheestä ja vanhanaikaista arvoista, niin meidän pitäisi ihan kypsällä ja kunnon tavalla puhua näistä asioista. Tämä olisi tärkeää politiikalle ja miehille ja naisille ja perheille. Tämän sanottuani Minusta tuntuu, että täällä oli paljon sellaisia kysymyksiä, joihin komissio ehkä voisi yrittää paneutua vähän syvemmin. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikista kommenteistanne ja huomioistanne. Tulee olemaan hyvin vaikea käydä niitä äh, kaikkia läpi ja antaa jotakin ylimääräisiä elementtejä, mutta yritän käsitellä näitä ja kollegani myös he tulevat täydentämään. On erittäin mielenkiintoista nähdä keskustelussanne, että todellakin on laaja yhteisymmärrys siitä, että meillä on haaste ja että on esteitä erityisesti kun katsotaan tätä päähaastetta, jolla tällä aloitteella halutaan pureutua, nimittäin naisten osallisuus työmarkkinoihin. Joten tälle ehdotukselle on tarvetta, kukaan ei olekaan tätä kommentoinut. Meillä on useita haasteita työllisyyspuolella, jossa on jonkinlaisia myönteisiä trendejä näkyvillä. Näemme, että miehetkin ovat siirtymässä roolinsa ja vaativat työjärjestelyjä, jotka sopivat hyvin yhteen perheelämän kanssa. Siksi komission ehdoton tätä kunnianhimoista työ- ja mm, yksityiselämän yhteensovittamispaketistia, joka menee pidemmälle kuin vain äitiysloma. Tämä sisältää myös joitakin lainsäädännöllisiä välineitä. Tämä on tärkeää pitää mielessä, erityisesti kun on kyse pääsystä Ähm, palveluihin, pa- lastenhoitopalveluihin tai muihin palveluihin. Tämä on todellakin investointi, josta syntyy hyötyjä äh, vanhemmille, äh, heidän sukulaisilleen, jotta saadaan aikaan parempi tasapaino perhe- ja työelämän vastuiden välillä. Ja tämä sitten johtaa korkeampaan työllisyysasteeseen. Tämä on se pitkän aikavälin vaikutus, jota me odotamme näiltä toimenpiteiltä. Se kattaisi erityyppiset työsopimukset ja siitä olisi hyötyä yrityksille, tuottavuuden kasvu mahdollisesti, pätevien työntekijöiden pitäminen yrityksessä, enemmän joustavuutta työssä. Tällä tulee olemaan myönteinen vaikutus julkiseen talouteen, mutta meidän täytyy tietenkin pitää mielessä, että tähän liittyy myös kustannuksia. Meidän on otettava huomioon, että nämä lyhyen aikavälin kustannuksia, niiden pitää olla asteittaisia, koska hyödytkin ovat asteittaisia aloitteitaisia niissä maissa, joissa äh, ollaan oltu menestyksekkäitä, niin äh, ei tätä ole tehty yhdessä yössä. Siihen on mennyt useita vuosia. Rahoituksesta se on jäsenvaltioiden äh, toimivaltuuksissa suunnitella järjestelmiensä rahoitus, ja tätä ei kyseenalaisteta. Vielä muutama sananen, koska mainitsitte eri asioita ei-siirrettävyydestä ja tukien riittävyydestä. Tämä on yksi aloitteen rakennuspalikoista ja me odotamme, että tämä tuo mukanaan myönteisiä työllisyysvaikutuksia pitkällä aikavälillä, mutta meidän on pidettävä mielessä, että vaikka ei siirrettävyyttä olisikaan, niin loppujen lopuksi perheet päättävät, kuka näistä eduista hyötyy, näistä ei siirrettävistä eduista. Eli meidän on myös kunnioitettava perheiden valintaa siitä, miten he järjestävät asiansa. kun lapsi tulee perheeseen. Sitten omaishoitajista, joku mainitsi sen, on myös joitakin määräyksiä omaishoitajien tukemiseen. Emme me mitenkään halua korvata muodollisempia hoitojärjestelyjä, esimerkiksi pit, erityisesti pitkän aikavälin hoitojärjestelyjä. Tämä on osa tätä ehdotusta. Ennen kuin annan puheenvuoron Kollegoilleni me uskoimme, että tämä paketti voi rohkaista myönteisiin muutoksia jäsenvaltioissa, että saa aikaan paremman työ- ja perheelämän tasapainon ja että suljetaan ne aukot, ne haasteet, joita vielä on. Have Kiitos. Ehkä voin lisätä vielä muutaman kohdan, jotka täällä on tänään otettu esille. Ensinnäkin asia, jonka esittelijä otti esille, joka koskee pekoyritysten etuja, että meidän täytyy <clears throat> huolella tasapainottaa se, mitä tässä ehdotetaan. No olemme ainakin pyrkineet tässä ehdotuksessamme tähän erittäin huolella. Uskoakseni monet ovatkin sen jo todenneet. Tausta tässä on selkeästi se, jossa meillä yhteiskunnassamme on erittäin ikääntyvä yhteiskunta, meillä on matala syntyvyys, haasteita selkeästikin on. Se on ihan selvää. No, vastaako tämä ehdotus sitten, kun ajatellaan tämä, vaikuttaako se epäsuhtaisesti pk-yrityksiin? Minun mielestäni ei. Aika äskettäin sanomalehdissä nimittäin täällä Belgiassakin oli mainittu se, että yrityksillä on, suuryrityksillä on jo paljon pidemmälle menevät lomaetuudet kuin mitä laki edellyttää. Sillä yritykset tietävät, että haluavat pitää työvoimansa, eivät halua menettää sitä. Ja toiseksi, siis tämä oli ensimmäinen kohta. Ja jos halutaan tässä suhteessa olla tehokkaita, niin sitten täytyy sisällyttää pk-yritykset. Lisäksi pk-yritykset tänä päivänä ovat meidän taloutemme sel- selkäranka. Yli 80 prosenttia työntekijöistä tulee sieltä. Jos me tässä me pääsemme eteenpäin, niin silloin me pääsemme myöskään näihin tavoitteisiimme. Ja näin ollen meidän täytyy nimenomaan muuttuvien työmarkkinoiden vuoksi ottaa huomioon se, että nämä säännöt soveltuvat. Mitä muuten tehdään? Mistä me saamme tämän työvoimamme? jos otetaan tällainen väestökehitys huomioon. Joko se saadaan maahanmuutosta tai sitten käytetään mahdollisimman pitkälti sitä työvoimaa, joka meillä on. Ja meillä on siinä puolet väestöstä. Meillä on paljon potentiaalia, jota voidaan hyödyntää. Ja sehän on tämän ehdotuksen takana. <clears throat> Tähän meidän tulisi pyrkiä ja se on myös PK-yritysten etujen mukaista. Eikä se ole suinkaan vielä niin mitenkään kaukana. No mitkä sitten ovat nämä kustannukset, jotka saattavat tässä syntyä? No, haluan tässä selventää sitä, että tämä myös vastaa tähän jonkin kysymykseen. Direktiivi sinänsä ei suinkaan määrittele sitä, että yritysten tulisi nämä kustannukset maksaa. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden sisällä on valtavasti eroja sen suhteen, millä tavalla sosiaaliturvakustannukset maksetaan. Se, mitä direktiivissä tehdään, on, että asetetaan tietty taso, taso, joka asetetaan kansallisesti. Kyseessä on kansallisen sairausvakuutuksen vaatima taso, ja sanomme vain, että siihen tasoon pitää päästä. Ja niissä jäsenvaltioissa, joissa lomista maksetaan, on tasapaino sen suhteen, mitä työnantajat kustantavat ja mitä sosiaaliturva kustantaa. Ja vaikka nämä usein ovat pidempiä lomia, niin kuin esimerkiksi vanhempainloma, en puhu tässä lyhyimmistä lomista, nämä eivät silti ole täysin yritysten maksamia, eli tässä pitää olla selvällä siitä. Näin voidaan olettaa, että kun jäsenvaltiot ryhtyvät täytäntöön panemaan tätä direktiiviä kansallisen lainsäädäntöön, ne myös tasapainottavat tai pyrkivät löytämään oikean tasapainon kansallisella tasolla. Jos sellaista tarvitaan, niin sitten katsotaan sitä, minkä yritykset joutuvat maksamaan, mitkä muut. Eli tämä on ensimmäinen kohta, joka on tärkeää ottaa huomioon. Direktiivi ei totea, että yritysten täytyy maksaa kustannukset. Toiseksi, mitkä nämä kustannukset sitten ovat? Itse lomimaksukustannuksen lisäksi ne ovat ikään kuin organisaatiokustannuksia. täytyy uudelleen järjestää työtä mutta tässä nyt ainakin ehdotuksessa pyritty siihen, että varmistettaisiin, että mahdollisimman pieni taakka koituu tästä esimerkiksi nimenomaan vanhempain lomasta. Olemme antaneet yritykseen mahdollisuuden todeta, että kun sitä pyritään, niin voidaan sanoa, että se ei ole oikea aika. Meillä on yrityksen toiminnassa ongelmia, voisitko pitää loman myöhemmin. Eli työnantajat voivat lykätä vanhempainlomaa. Lisäksi kun pyydetään joustavia työaikoja, on mahdollista, että näistä kieltäydytään. Jos esimerkiksi työskennellään leipomossa joka aamu, siellä täytyy olla jonkun tiskin takana asioita hoitamassa. Silloin voi olla erittäin vaikea tällaiselle pienyritykselle toimia, mutta ehdotus on tietysti hyvin joustava. Ja työnantaja voi siis kieltäytyä tästä, jos ei se sovi työnteon aikatauluun. Jos tämän kaltainen pyyntö on olemassa ja todetaan, niin sen ei tarvitse olla edes kirjallinen. Olemme siis kiinnittäneet tähän voimakkaasti huomiota ja haluaisimme, että lukisitte nämä säännökset tarkasti. Ja jos sitten tarvitaan vielä lisähelpotuksia, niitäkin voidaan katsoa, mutta olemme pyrkineet tekemään tästä mahdollisimman vähän erilaista taakkaa aiheuttavaa. Se siis ensikohtana tästä PK-yritysasiasta. Lisäksi Kozlovska on täällä huutunut siitä, että jossain jäsenvaltiossa tänä päivänä, useissa jäsenvaltioissa on ikään kuin tällainen kokonaispaketti lomia ja perhe voi sitten päättää siitä, millä tavalla näitä lomia käytetään. Se on ihan oikein ja emme me tietenkään halua vähentää joustavuutta tässä suhteessa. Mutta sitten, että isälle rajataan tällainen ei-siirrettävä loma-aika, sillä on vaikutuksensa, sillä niissä tapauksissa, jossa jäsen, perheet voivat päättää siitä, kuka tämä loman pitää, niin mitä sanotaan todellisuudesta, jos perheellä ei ole varaa siihen, että suurin palkansaaja sen pitää, niin silloin tuo tulo menee hukkaan. Eli toisen rahan ansaitsijan täytyy yleensä pitää tämä loma, ja yleensä hän on nainen. Se on todellisuutta. Ja siitä syystä on vähän väärä keskustelu viitata perheiden joustavuuteen, todeta, että annetaan perheiden päättää. Tosiasiassa naiset nämä lomat käyttävät. Ja siksi me haluamme tällaisen korvamerkityn ajanjakson isille – että heillä on siihen yksilökohtainen oikeus. He voivat sen käyttää tai olla käyttämättä, mutta eivät saa sitä siirtää eteenpäin. Ja lopuksi esitettiin kysymys siitä, että jos tämä onnistuu, aiommeko ehdottaa äitiysomadirektiivin uudistusta. Areenakin tätä selvitti. Tämähän on seurausta äitiysdirektiivin neuvotteluiden karjutumisesta tai jumiutumisesta. Ja tässä tarkoitus on katsoa koko perhettä kokonaisuutena. Tässä vaiheessa tavoitteena ei ole uudistaa äitiyslomadirektiiviä, koska olemme sitä mieltä, että keskustelut ovat osoittaneet näissä edellisissä keskusteluissa, että suurin osa merkitsee sitä, että näitä säännöksiä täytyy täytäntöönpanna ja siitä syystä tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia säännöksiä. Ja tähän aiomme tänä vuonna panostaa. Järjestämme sellaista sellaisen työpajan, jossa näitä asioita voidaan katsoa yhdessä, jotta voimme nähdä millä tavalla nämä oikeudet voidaan paremmin tulevaisuudessa täytäntöön panna. Sitten neuvosto odotukset. Siitä on parempi keskustella jäsenvaltion kanssa. Meillä on tietysti keskusteluja samat keskustelut, joita täällä käydään, käydään sielläkin. Ei siirrettävyys, korvaus, hoitajien loman mekanismit, samanmieliset maat ovat todella klikkiytymässä. Toivottavasti ne klikkiytyvät myönteisissä asioissa ja sitten nähdään, mitä Bulgarian puheenjohtajavaltiolla on tässä suhteessa tarjottavaa. Kiitoksia. Thank you all. Kiitos kaikille näistä. Ja sitten kysymyksiä. Martaan, haluatteko lisätä jotain? Olkaa hyvä. Niin, enpä tiedä, koska se mitä juuri sanoitte on ympyrän neljöintiä. Ei, ei sanota, että yrityksen on pakko maksaa. No, tässä tapauksessa tämä tulee sitten julkista varoista ja tämä liittyy kollega Agnesin kysymykseen. Eli nyt ymmärrän vähän paremmin, mistä syystä on olemassa eh, päätöksenteon estävä vähemmistö, muun muassa Ranskaan mukana, no siitä syystä, että kaikki maat ovat ryhtyneet toimia, että voitaisiin alentaa työn hintaa. Eli direktiivi, joka koska, koskee työ- ja perheelämän yhdistämistä. Ei nyt varmasti hyväksytä, että tämä vaikuttaa työelämän kuluihin, mutta kuitenkin kaikissa jäsenvaltioissa ollaan, koi, ollaan todella vaikeassa tilanteessa. Siellä on vajetta ja jos tätä ei julkista varoista makseta, niin kuka tämä sitten maksaa? Siis sen joutuu maksamaan palkansaaja, mies tai nainen siis pikemminkin tässä tapauksessa – sanotaan, että nyt ei vielä voi tehdä, pitää odottaa, että nämä rahat saadaan jostain. Tämä on tullut ympyrän neljöintiä. Kertokaa, miten tämä saadaan aikaiseksi. Ehkä komissio voisi olla rohkea ja sanoisi, että kaikki tämä otetaan jäsenvaltioiden varoista. Jos näin tehdään, niin sanotaan vaikka, että tämä vähennettäisiin sitten valtion vajeesta. Jotain tällaista innovoivaa, mutta ette ole sellaista esittänyt. Haluaisitteko yrittää vastata tähän kysymykseen tai kommenttiin? Yes, thank you. Yeah. Kiitos. Niin, nämä rahat tietysti pitää jostain ottaa ja on selvää, että joko tämä päätetään kansalla tasolla, että onko kyse yrityksestä vai julkista taloudesta, joka sen maksaa, mutta yleensä pitkä, pitkät vapaat maksetaan julkisin varoin. Ja me tämän ymmärrämme niin ja pyydämme, että jäsenvaltiot tähän näin paneutuvasti, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, ei pidä lähteä tässä on kyse kuluista, vaan kyseessä on investointi. Ja näin haluamme tehdä vaikutusarviointia Me Osoitamme, että pitkällä aikavälillä tällä on myönteinen vaikutus BKT ja tämän takia julkiseen talouteen, mutta tietysti tämä vaikutus tulee vasta pidemmällä aikavälillä. Lisätäkseni tähän se, mitä me näemme myös Tämä on yksi se elementti, jonka voimme nähdä eri jäsenvaltioissa, joilla on kokemusta uudistuksissa, niin tulos on se, että tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Ei siirrytä vuodesta toiseen 30 prosentista 50 prosenttiin, se menee vuosia tämä kustannushyötyanalyysi on otettava huomioon. Jotkut muutokset vaativat aikaa. Tämä on asteittainen siirtymä. Okei. Okay. Uh, äh, I declare... No hyvä. Näin sitten totean, että kokous on päättynyt. Vaikuttaa siltä, että kysymyksiä on yhä paljon. Jotkut vastaisivat kysymykseen vastauksella veroilla. Veroilla nämä maksetaan. Ja ne, joilla on korkea palkka, maksavat korkea, korkeita veroja. Ja ne, joilla on pieni, pienet tulot, niin he maksavat vähemmän, mutta tämä on sitten yhteiskunnan rakentamista ja no niin, tämä on sitten politiikkaa. Mutta kiitos kaikille siitä, että olitte täällä mukana ja on hienoa, että niin moni jäi odottamaan, vaikka tässä kokous on pitkittynyt ja se jatkui jo monta tuntia, kun päästiin tähän hyvin suorapuheiseen keskusteluun, jossa käsiteltiin työ- ja perhe-elämän tasapainottamista. Kiitos siitä, että olitte täällä paikalla. Olen aika varma, että tämä on viimeinen kerta, kun tätä asiaa käsiteltiin. Kiitos.